kaikkea problematiikkaa, joka liittyy siihen, että puolustetaan tai poistetaan tämä parlamentaarinen koskemattomuus Euroopan parlamentin jäsenten osalta. Tämä koskemattomuus on ollut voimassa pitkään, otettu käyttöön pitkän aikaa sitten, kun parlamentin jäsenet ei vielä valittu suoraan. Ja ensimmäiset suorat vaalit, eurovaalit järjestettiin vuodelta 1979, niin silloin tämä käsitte parlamentaarinen koskemattomuus Euroopan parlamentissa on siis olemassa noista ajoista lähtien. Silloin Euroopan parlamentissa oli edustajia, jotka siis olivat kansallisten parlamenttien edustajia. Tämä tarkoittaa, että parlamentaarisen koskemattomuuden puolustaminen Euroopan parlamentissa liittyy siihen, että puolustettiin parlamentaarista koskemattomuutta, joka käsitti näiden kansallisten parlamenttien edustajia Kyseessä on analoginen järjestelmä, joka edelleen olemassa, mutta se ovat hieman muuttuneet tilanne myös tämän myötä. Esitämmekin näitä kysymyksiä juuri tänään ja me työpajassa on syventää tietojamme tästä aiheesta. Eli ensinnäkin pitäisikö muodostaa, uudistaa tätä koskemattomuutta ja mihin suuntaan, jos niin. Ja haluamme myös tarkastella tilannetta eri jäsenvaltioissa, tietyissä jäsenvaltioissa – näin ollen tänään kokouksessamme No, emme voi kuvalla jokaisen jäsenvaltion koskemattomuusjärjestelmiä EU-ssa, mutta pyrimme parhaamme mukaan kattamaan kotilanteen. Annamme useampia esimerkkejä. Ensinnäkin Puola, sitten Saksa ja Italia. Minä pyytäisin, että pyritte kattamaan asiat hyvin laajasti. 28 jäsenvaltiota on EU:ssa ja kun puhutaan koskemattomuudesta tässä valiokunnassa, niin no mehän käsittelemme 28 eri oikeusjärjestelmää, sillä kuten sanoin aikaisemmin, koskemattomuus EU-tasolla liittyy suoraan parlamentaariseen koskemattomuuteen kansallisissa parlamenteissa. Toistan vielä, Tervetuloa kaikille. Tervetuloa asiantuntijoille ja erityisen iloinen olen siitä, että vastaanotamme tänään entisen Euroopan parlamentin jäsenen tänne tänään. Erittäin hyvä valiokuntamme puheenjohtaja. Saimme tehdä yhteistyötä Giuseppe Gargani. Tervetuloa tänne kokoukseen tänään. Tiedän, että mielellänne palaatte kyllä Euroopan parlamenttiin aina ja että tämä on teillekin ilo palata tänne. Arvon kollegat, tämän päivän iltapäivä koostuu kahdesta osiosta tämä kokous, ja se on avoin kaikille, joten kaikilla on oikeus pyytää puheenvuoroa, esittää kysymyksiä. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Klaus Offerman. Hän työskenteli aikaisemmin tutkimuspääosastossa. Lisäksi hän on ottanut luennoitsijana Spayerin yliopistossa. Olkaa hyvä. Ja, danke. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich darf gleich darauf hin... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin heti viitata tähän tutkimukseen, joka on uudestaan täällä nyt jaettu, joka minun aikaisemmin tekemäni. Toistan siitä joitain asioita. Ja puheenjohtajahan viittasi myös muutamaan seikkaan jo. Minäkin voin ne vielä toistaa. Joten sanoisin, että parlamenttien jäsenten koskemattomuus liittyy demokraattisesti legitimoidun valtion kehittymiseen. Ja haluaisin ensin kommentoida hiukan terminologiaa. Se, mitä pidetään koskemattomuutena, on useimmissa oikeusjärjestyksissä jaettu kahteen. Lyhyesti puhutaan ilmaisun vapaudesta, mielipiteen vapaudesta parlamentin jäsenenä toisaalta ja toisaalta puhutaan koskemattomuudesta – joka jäsenellä on tätä parlamentin jäsenen tehtävää toteuttaessaan. Useimmat kansalliset järjestykset, oikeusjärjestykset antavat tällaisen kahtalaisen suojan toisaalta liittyen äänestykseen ja puheisiin, kun hän harjoittaa omaa tehtävänsä ja muuten syytä syrjä, suoja ilman parlamentin hyväksyntää perustuslaissa ja oikeusjärjestyksissä käytetään erilaisia nimityksiä näiden asioiden osalta. Tämä on aina hankalaa tällaisessa monikielisessä ympäristössä. Tämä ensimmäinen osio on irresponsabilité Ranskassa ja Belgiassa. Toivon, että esitin tämän nyt oikein. Stabilità Italiassa, indemnität Saksassa – tai ilmaisun vapaus, freedom of speech tai non-responsibility niin, Englannissa. Ja Belgiassa, Ranskassa, inviolabilité ja Italiassa inviolabilità ja Saksassa yksinkertaisesti immuniteet tai syytesuoja sana freedom from rest tai invalidability englanniksi. Ensin on todettava, että nämä erot eri jäsenvaltioissa eivät sinänsä ole erityisen merkittäviä. Siksi tämä toinen osa varsinainen koskemattomuus syytesuojan muodossa on olemassa ainoastaan rajallisesti. Tähän palataan varmasti tämän päivän aikana, kun vertaillaan eri järjestelmiä. Eri kansalliset järjestelmät osoittavat, miten hankala voi olla katsoa tätä koskemattomuutta Euroopan parlamentin jäsenten osalta, kun ajatellaan viittauksia kansalliseen lainsäädäntöön siitä riippuen, mistä jäsenvaltioista jäsen on tulossa. Miten tämä asia on kehittynyt ajan kuluessa? Tässä yhteydessä viita, viittaisin vanhaan Roomaan. Siellä oli jo erityisiä oikeuksia – niille, jotka hoitivat tällaista julkista tehtävää. Voitaisiin sanoa, että tämän hetken e- parlamenttien koskemattomuussäännöt liittyvät demokraattisesti legitimoidun valtion, valtion nouse, nousuun ja erityisesti siihen, miten valta jaetaan, erityisesti Ranskan vallankumouksen jälkeen – Kuitenkin parlamentaarisen koskemattomuuden käsite lähtee vuodesta 1397, jolloin puhuttiin liiallisesta taloudellisesta taakasta, joka olisi syntynyt kuninkaan määräyksestä. Tässä käännyttiin siis suoraan kuningasta ja kuningaskuntaa vastaan. Ja tällaiset päätöksen tehneet saivat kuoleman tuomion. Kuitenkin parlamentin painostuksesta tästä tämän rangaistuksen toteuttamisesta luovuttiin. Ja siksi päästiin siihen päätökseen, että parlamenttien jäsenten kansanedustajien pitää vapaasti voida keskustella ja tehdä päätöksiä ilman, että siihen valtion päämies kuningas puuttuu. Tällainen ajatus, joka otettiin tuo näin aikaisemmin, aikaisin huomioon, 1689 otettiin lainsäädäntöön, jolla suojattaisiin siis parlamentaarikkojen työntekoa niin, että siihen ei saada puuttua tähän toimintaan parlamentin ulkopuolelta. Ja sitten tuo toinen koskemattomuuteen liittyvä, joka liittyy vangitsemisen kieltämiseen. Tämäkin on brittilähtöinen, mutta siinä – puhuttiin henkilökohtaisen vapauden rajoittamisesta siviilitapauksissa. Myös Ranskassa vallankumouksen jälkeen on tunnustettu, miten tärkeää on huolehtia parlamentin jäsenten oikeudesta vapaasti toteuttaa toimiaan mandaattinsa varassa. Ja näin 1780 tehty päätös. 1790 se vahvistettiin, jonka mukaan taattiin se, että ilman, että parlamentti itse on tehnyt päätöksen ulkopuolelta ei voi tähän toimintaan puuttua. Vähitellen tätä ajatusta kehiteltiin eteenpäin ja muutettiin täsmällisemmäksi niin, että lähinnä ajateltiin rikosoikeudellisia menettelyitä ja että se liittyy kaikkiin syytteisiin, vaikka oltaisiin parlamentaarisen toiminnan ulkopuolella. Ranskan perustuslaki 1791 loi ensimmäisen perustuslaillisen normin koskemattomuudelle ja siinä on mukana keskeisimmät asiat, jotka ovat voimassa vielä tänä päivänä. Muotoilu on nyt hiukan toisenlainen kun yleensä parlamentaarikot voivat olla rikostutkinnan kohteena. Esimerkiksi jos jää kiinni itse toimesta ja kuitenkin on antava tieto siitä kansanedustuslaitokselle, joka tekee päätöksen siitä, että tämä syytös voidaan ottaa käsittelyyn. Jos ajatellaan Ranskan koskemattomuutta, niin se eroaa osittain brittimallista ja se on läheisesti yhteydessä vahvistettuun asemaan, joka kansalliskokouksella on verrattuna muihin valtiollisiin rakenteisiin. Ja tämä liittyy siis siihen, miten toimivaltaa toteutetaan – suverenisti ajatellen vallan jakoa, joka luo pohjan tavallaan koskemattomuus oikeudelle ja lähtee siis Montesquieuin vallanjaosta jo. Muissa maissa Euroopan mantereella myöhemmin otettiin tämä koskemattomuus myös käyttöön ja Ranskan malli, jossa on kaksi osiota, jotka mainitsin, tuntuvat vaikuttamaan voimakkaasti muiden maiden malleihin. Nyt tämän historiallisen kehityksen valossa voidaan sanoa, että koskemattomuus oikeus Euroopan parlamentissa voidaan nähdä myös Euroopan yhdentymisprosessin kehityksen mukaisena, jos ajatellaan, miten Euroopan parlamentin toimivalta on kehittynyt. Perustamissopimuksissa ei muuten ole Euroopan parlamenttia. Siihen on hyvä aina uudestaan viitata. Siellä puhutaan vaan kokouksesta, jossa ei ollut samanlaista päätäntävaltaa kuin jäsenvaltioiden silloisissa parlamenteissa. Silloin ei ainakaan oltu vielä valmiita siirtämään tällaista oikeutta EUn tasolle. Tämä kokous kuitenkin vähitellen vuonna 1962 maaliskuussa itse – antoi itselleen nimen Euroopan parlamentti. Sen piti olla myös merkki siitä, että pyrittiin saamaan enemmän oikeuksia Euroopan parlamentille. Parlamentaarikot halusivat itsenäisen parlamentin, eikä tällaista kokousta sellaista jäsenistä, joita lähetettiin kansallisista parlamenteista, kuten aikaisemmin oli tapana tällaisissa kansainvälisissä yhteyksissä. Tämä uusi nimi kuitenkin vasta yhtenäisasiakirjan kautta 86 hyväksyttiin, tunnustettiin jäsenvaltioiden puolelta. Nyt tämä nimi Euroopan parlamentti on toki kaikissa sopimuksissa läsnä. Koskemattomuusoikeus oli kuitenkin jo perustamissopimuksissa mukana, ei kuitenkaan itse sopimusteksteissä, vaan ainoastaan sitä kautta, että viitattiin liitteenä olevan pöytäkirjaan. silloin tai nyt artikla 291 sopimuksissa sanoo, että jäsenvaltioiden tasolla olevat eri oikeudet ja vapaudet koskevat ottaen huomioon kyseisen sopimuksen liitteen pöytäkirja. Tämä pöytäkirjakin on tähän päivään mennessä vielä voimassa. Sitä on muutaman kerran jo täydennetty, mutta periaatteessa se on samanlainen. Artiklat 9 ja 10 tässä pöytäkirjassa, joka koskee eri oikeuksia ja vapauksia Euroopan unionissa. Nämä artiklat toistavat nämä asiat, jotka liittyvät Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuuteen sellaisena kuin ne on perustamissopimuksissa olevien pöytäkirjojen liitteissä jo. Ja artiklassa sanotaan, että parlamentin jäsenen harjoittaessa toimintaansa, ottaessaan kantaa, häntä ei saa vangita tai häntä vastaan lähteä tutkintaan artiklassa 10 sanotaan, että parlamentin istuntokauden aikana parlamentin jäsenet oman valtionsa alueella nauttivat tätä koskemattomuutta. Ja voi ja tämä koskee myös heidän toimintaansa muiden jäsenvaltioiden alueella. ja myöhemmin sinne on vielä lisätty, että tämä koskemattomuus koskee myös matkustamista Euroopan parlamentin täysistuntopaikalle. Eikä koske silloin, jos jää paikan päällä kiinni. Puheenjohtaja viittasikin siihen, miten yhteisöjen, tuo, yhteisön parlamentti tai edustajakokous alun perin koostui lähetetyistä jäsenistä, jotka olivat kansallisten parlamenttien jäseniä, ja siksi viitattiin kansallisiin sääntöihin kosken parlamentin jäsenten koskemattomuudesta. Ja sitten kun lähdettiin suoraan valitsemaan Euroopan parlamentin jäseniä vuonna 1976, niin tilanne muuttui siinä mielessä, että parlamentin kokoonpano toteutui näin eri tavoin suorat, suorien vaalien kautta. Kuitenkin artiklassa 6 puhutaan Euroopan parlamentin jäsenten eri vapauksista tämän pöytäkirjan mukaan vuodelta 1965. Siinä puhutaan näistä eri vapauksista ja oikeuksista, jotka koskevat jäseniä. Sitä viitataan jälleen tämän pöytäkirjan liitteeseen. Näin artiklat 9 ja 10 olivat edelleen käytössä Euroopan parlamentin jäsenten osalta. Siis myös sen jälkeen, kun kansalaiset EUn jäsenvaltiossa pääsivät suoraan valitsemaan edustajansa Euroopan parlamenttiin. Myös Euroopan parlamentin työjärjestys viittaa tähän pöytäkirjaan. Kun ajatellaan, että kansalliset määräykset eivät ole samanlaisia kaikissa jäsenvaltioissa koskemattomuuden osalta. Siksi artiklat 9 ja 10 voivat johtaa siihen, että jäseniä kohdellaan eri tavoin kansallisuudesta riippuen päätöslauselmasta 15. syyskuuta 1983 Euroopan parlamentti itse velvoitti itsensä ehdottamaan pöytäkirjan uudistamista, jotta se noudattaisi uutta järjestelmää, joka koskee parlamentin kokoonpanoa ja velvoitti itsensä myös työstämään yhtenäisen ohjesäännön jäsentensä osalta aikoinaan oli Donetsin mietintö, jossa kaikki nämä asiat olivat esillä. Sitä siteerattiin usein. Siinä viitattiin myös syrjintämahdollisuuksiin, mutta vaikka monta kertaa Euroopan parlamentissa oli ajettu toimintaa. Neuvosto jätti tekemättä päätöksen siitä, että muutettaisiin artikloja 9 ja 10. Amsterdamin sopimuksessahan otettiin uusi tekstin kohta mukaan. Siinä sanotaan, että Euroopan parlamentti kuultuaan komissiota ja neuvoston hyväksynnällä voi huolehtia säännöistä, jotka koskevat jäsentensä tehtävän hoitamista. Voitaisiin ajatella, että tässä puhuttaisiin myös silloin koskemattomuudesta. Tällä tavalla ensimmäinen ohjesääntöluonnos Vili Rotlain mietintö aikoinaan. Minulla oli iloa kunnia osallistua tähän työhön. Artiklassa, artiklassa 4 ja 5 todettiin nämä asiat ja päätöslauselmassa 3.7.2003 parlamentti hyväksyi nämä kohdat. Artiklassa 4 todettiin, että jäsentä ei äänestyksen tai kannanottonsa kautta saada vetää oikeuteen tehtävän hoidossaan. Ja jäsenen pyynnöstä parlamentti päättää siitä, onko tietty kannanotto tapahtunut kansanedustajan tointa hoidettaessa. Työjärjestyksessä on tällainen määräys mukana. Myös ja kohdassa viisi sanotaan, että kaikki jäsenen henkilökohtaisen vapauden rajoittaminen on mahdollista ainoastaan parlamentin hyväksynnällä ja sen jälkeen vielä puhutaan jotain toimiston etsinnästä ja niin edelleen. Nämä ehdotetut artiklat 4 ja 5 luonnoksessa esittivät, että nämä astuisivat voimaan vasta silloin, kun artiklat 9 ja 10 tästä pöytäkirjasta on kumottu, koska tämä kuuluu primäärioikeuteen, eikä niitä voida ohjesäännön kautta yksinkertaisesti muuttaa. Ehdotetut artiklat eivät saaneet kuitenkaan neuvoston hyväksyntää, eikä 28. syyskuuta 2005 ehdotuksessa – olleet mukana, kun parlamentti päätti tästä ohjesäännöstä. 6.7.2006 kuitenkin parlamentti uudestaan esitti sääntöjen ja pöytäkirjan muutosta tätä 65 vuoden säätöä parlamentin jäsenten eri oikeuksista ja vapauksista. Tähän mennessä kuitenkin ilman konkreettisia edistysaskeleita. Me siis käsittelemme näitä aiheita edelleen tämän pöytäkirjan nojalla, joka on vuodelta 65. Puheaikani on ilmeisesti loppunut, mutta käytännöstä vielä muutama havainto Euroopan parlamentista. Minun käsittääkseni ennen ensimmäisiä suoria vaaleja käsiteltiin vain kerran koskemattomuuden poistamista. Ja tämä liittyi siihen, että jäsenet olivat delegoituja kansallisista parlamenteista. Vasta suorien vaalien jälkeen Euroopan parlamenttiin oli enemmän pyyntöjä koskemattomuuden pidättämisestä. Täällä on tutkimus vuodelta 2005, sitä on päivitettykin. Se on noin sata sivuinen ja siinä esitetään yksittäiset tapaukset. Tapaukset ja päätökset ja päätösten perustelut. Useimmissa tapauksissa on kyse siitä, onko tietty Euroopan parlamentin jäsenen toimi tai kannanotto tapahtunut hänen hoitaessaan tätä kansanedustajan tehtävänsä. Kaikki nämä asiat löytyvät sieltä. Arvioinnissa muuten yhä uudestaan on tärkeää pohtia sitä, voidaanko epäillä, että parlamentin jäsenen jäsenen kohdistuvien toimien takana on kyse poliittisesta toiminnasta. Ajatellen pöytäkirjan kohtaa artiklaa 10 voidaan kysyä siitä, onko tämä on kysymys siitä, onko tämä tapahtunut istuntokauden aikana. Yhteisöjen tuomioistuin on monta kertaa vahvistanut sen, että parlamentin istunto on vuosittainen, eli tämä koskemattomuus koskee myös taukoja istuntokausien välillä. Eli koko viisivuotisen mandaatin aikana, joka lähtee ensimmäisestä istunnosta vaalikauden aluksi. Kuitenkin on esitetty, että mandaatin pitäisi lähteä vaaleista – lähtien. Tämä saattaisi olla tärkeää uusille jäsenille, jotka eivät aikaisemmin ole olleet parlamentin jäseniä. Tähän tästä aiheesta ei ole tehty päätöstä. Koskemattomuus artiklan 10 mukaan siihen on vielä viitattava, että parlamentin päätöksen jälkeen tämä koskemattomuus koskee myös sellaista, joka tapahtui ennen jäsenen valintaa. Ajatellen, että keskeisin koskemattomuuden perustelu on se, että parlamentin jäsen voi normaalisti tehtävänsä hoitaa. Lisäksi on painotettava vielä kerran sitä, että koskemattomuuden ajatus liittyy siihen, että huolehditaan lainsäätäjän riippumattomuudesta, ei niinkään jäsenten erioikeuksista ja vapauksista. Ja tämä on tunnustettu myös Euroopan parlamentin työjärjestyksessä, se sanotaan, että parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen erivapaus, vaan näin pyritään takamaan parlamentin riippumattomuus kokonaisuutenaan. Kiitos. Hoffmann. Kiitoksia, Herr Hofferman. Todellakin hyvin mielenkiintoinen esitys, hyvä kuvaus tämän parlamentaarisen koskemattomuuden historiasta ja erittäin osuva kuvaus siitä, miten laaja tämä koskemattomuus on ja mitä sovelletaan siis parlamentin jäseniin. Kiitoksia kovasti, että kiinnitte huomiomme näihin kantoihin, joita on hyvin moninaisia, joita sovelletaan eri maiden edustajiin. Ja kiitoksia myös, että puhuitte siitä, mikä on tämä Forumus Persecution Issue. Ja tulemme tarkastelemaan tätä kysymystä vielä jatkossakin, kun käsittelemme näiden koskemattomuuksien poistamista. Kiitoksia tästä historiikista ja teoriaosuudesta nyt siirrymme sitten toisenlaiseen näkökulmaan tulevaisuuteen. Mitä tehdään nyt parlamentaarisen koskemattomuuden tulevaisuuden osalta Euroopan parlamentissa? Mitä pitää tehdä, mitä, mihin toimiin pitää ryhtyä, kun paljon puhetta on jo ollut, mutta mitä ei ole vielä tehty? Ehkäpä nyt sitten pitää ottaa huomioon tilanteen muuttuminen ja muokata sääntöjäkin. Joten parlamentaarisen koskemattomuuden tulevaisuudesta meille puhuu Giuseppe Gargani. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Eh, io Kiitoksia hyvin paljon puheenjohtaja. Tämä on minulle suuri kunnia, sillä olen itse asiassa toiminut aikaisemmin tämän valiokunnan puheenjohtajan roolissa ja minulle on suuri etuoikeus tehdä tämän hyvin korkea-arvoisen parlamentin jäsenten kanssa yhteistyötä. Me aina mainitsemme sen, että tarvitsemme syvällisempää keskustelua koskemattomuuteen liittyen, sillä meillä on lainsäädäntöä demokraattisiin parlamentteihin liittyen, mutta tämä lainsäädäntö on nyt eri kriisien uhkaamaa. Ja meillä on myöskin ongelmia, koska määritelöt ovat erinneet viime aikoina. Siksi on hyvä tarkastella sitä, kuinka kaikki tämä liittyy oikeudenkäyntöperinteeseen. Haluaisin erityisesti kiittää siitä, että olen saanut tämän mahdollisuuden keskustella Euroopan parlamentissa parlamentin jäsenten kanssa asiasta. Myöskään kansalliset parlamentit eivät yhtenevää oikeudenkäyttöä ole onnistuneet luomaan. Heillä on useita objektiivisia kriteerejä tämän hyvin arkaluontoisen ähm, koskemattomuuskysymyksen suhteen. Vuosina 2004-2009 parlamentissa onnistumme jotakin yhtenevää luomaan, mutta viimeisellä kaudella 2009-2014 vuosien välillä Euroopan komissio on hyvin negatiivisen lähestymistavan omaksunut sanoakseni. Sillä heihin uskoakseni vaikutti tuomioistuimen kanta. Kuten herra Hoffman sanoi ja toistaisin tämän, parlamentaarinen koskemattomuus on kaiken demokraattisen järjestelmän pohja. Se tarjoaa suojaa ei vain yhdelle henkilölle, vaan koko parlamentille itselleen. Tämä vastuuvapaussääntö tarkoittaa sitä, että parlamentin jäsen tai Euroopan parlamentin jäsen voi ilmaista vapaasti kantojaan kaikilla eri tasoilla. Uskoakseni kaikki, kaikkein kunnianarvoisen akateemikko on Dandoff on maininnut, että olemme tilanteessa, jossa parlamentin perustuslainen järjestelmä on heikentynyt ja hän on kuvannut sitä, että parlamentaarinen demokratia on menettänyt voimaansa. Ja tietyissä tapauksissa kyseessä on pseudoparlamentaarinen byrokratia demokratian sijaan. Hän kuvaa eri vastuualueita ja toteaa, että eri järjestelmän osaiset eivät saisi sotkautua toistensa eh, tehtävien jär- hoitamiseen. On hyvin tärkeää parlamentin jäsenten roolia kuvaillessa se, että heidän pitäisi olla kaikista sekaantumisesta vapaita ja riippumattomia. Kaikissa Euroopan unionin maissa, mutta erityisesti Italiassa, ja haluaisin korostaa tätä, Italiassa tilanne todellakin on tämän kaltainen eri valtion vallan välillä on olemassa kriisi parlamentin ja oikeuslaitoksen välillä, ja tämä on johtanut melkoiseen tiukkaan kritiikkiin oikeuslaitoksen taholta poliittista järjestelmää kohtaan. Oikeuslaitos on omaksunut sellaisia toimivaltoja, joita laki ei sille varsinaisesti ole myöntänyt oikeudenkäynnin ja sosiaalisen elämän alalla. Sen valta on kasvanut maissa ja hiljattain säännöt, jotka ennen olivat koskemattomuuden alaa, eivät enää ole sitä. On aivan selvää, että meidän täytyy taata tasapaino. Päämäärämme on taata aina parlamenttiemme riippumattomuus. Riippumattomuus sekä toimeenpanovalta että muita valtoja kohtaan. Ja jos parlamentaarinen koskemattomuus pidetään yhdeltä parlamentin jäseneltä tämä ei ole vain oikeudellinen toimi, sillä koskemattomuus koskee koko parlamenttia. Kaikista näistä syistä parlamentaarinen koskemattomuus koskee yhä, anteeksi, on yhä täysin perusteltua nykyisinkin. Aina todetaan, että näillä perusteluilla ei enää ole voimaa että koskemattomuus ei koske yhtä henkilöä, vaan että tämä valta on myönnetty elimelle, jonka täytyy toimia riippumattomasti. Jokin toimielin saattaisi olla tilanteessa, jossa se haluaisi ryhtyä toimiin poliittista toimijaa kohtaan ja meidän täytyy nykyisin pohtia sitä, kuinka parlamentin täytyy toimia. Monet perustuslakituomioistuimen päätökset Italiassa, mutta myöskin Euroopan unionin tuomioistuimen päätökset ovat äh, todenneet, että parlamentaarisen riippumattomuuden pidättäminen voidaan tehdä vain tietyissä tapauksissa. Meidän täytyy kuitenkin pohtia näitä kysymyksiä, sillä jos me keskustelemme siitä, että henkilö on kansaa edustava, kansan edustajia, luonnollisesti he ansaitsevat suojelua, mutta parlamentin tilanteessa on toisin. Tilanne on erilainen kuin edellisellä vuosisadalla. Meidän täytyy mielestäni olla hyvin varovaisia siinä, kuinka asiat kehittyvät tulevaisuudessa. Minulla on tässä kaksi tapausta, joita haluaisin korostaa. Esimerkkitapauksia. Pari kuukautta sitten Italian senaatti vaati, että erään senaattorin parlamentaarinen koskemattomuus pidetettäisiin. Häntä syytettiin tuolloin äh, korruptio tapauksesta ja hänet haluttiin ennaltaehkäisevästi pidättää, sillä häntä syytettiin sellaisten lakien ajamisesta, jotka suojelisivat äh, väärin toimineita yrityksiä. Ja tuolloin todettiin, että par- senatin jäsen saattaisi jatkaa samojen rikoisten tekemistä. Hän toimeenpanemassa roolissa senaatissa saattaisi tulevaisuudessakin hyvin epäilyttäviä lakeja olla auttamassa läpi. Ja tässä yhteydessä lainsäädännöllisen oikeuden toimintaan sekaannuttiin suoraan. Uskoakseni tässä ei tarvitse todeta mitään muuta. Parlamentin täytyy varmistaa se, että sen oikeuksia suojellaan. Toinen esimerkki liittyy Gabriele Albertiniin. Hän joutui syytetyksi oikeuslaitos syytti herra Albertinia. Hän oli kritisoinut tiettyä tutkimustapaa ja syytettyjen kohtelua. Syytetty oli iltapäivällä tuotu poliisiasemalle, mutta hän oli joutunut koko päivän odottamaan kuulustelua, joka oli tapahtunut myöhemmin yöllä edustaja Albertina totesi, että tällaiset toimintamallit olivat kuin Gestapon toimintamallia ja syytetty tässä tapauksessa itse oli aivan samaa mieltä. Kuitenkin syyttäjä, joka toimi tapauksessa, halusi viedä edustaja Albertinin oikeuteen. Ja tämä mielestäni on hyvin mielenkiintoinen seikka. Parlamentti ei myyntänyt tuolloin jäsenelleen koskemattomuutta. Mutta on kuitenkin hyvä mainita, että tämä syyttäjä on korkeimman syyttäjäviranomaisen arvostelemaksi tullut jo tilanteessa myöskin Italiassa, ei vain tämän tapauksen, mutta myöskin muiden tapausten vuoksi. Ja hänet on siirretty rikosoikeudellisista käsittelyistä siviilioikeudellisten käsittelyjen hoitoon, eli jotakin lopulta tehtiin asiassa. Mainitsen nämä tapaukset siksi, että ne voivat olla hyödyllisiä, kun tarkastelemme tehtävien hoidon käsitettä. Tämä mielestäni on hyvin tärkeää parlamentin jäsenten kohdalla. Haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteinen tästä asiasta on. Parlamentin jäsen edustaa kansalaisia sekä parlamentin sisällä että parlamentin ulkopuolella, ja siksi hänen lausuntonsa ovat lausuntoja, joita hän antaa kansan edustajana, kun hänen mielipidetään kysytään. Luonnollisesti modernissa demokratiassa tällainen lausunnon antaminen ei tapahdu vain parlamentin seinien sisällä, mutta myöskin eri medioissa, internetissä, parlamentin ulkopuolella sekä lehdistössä. Ja tätä laajentumaa ei äh, voida käsitellä niin, että se olisi artiklan äh, kahdeksan vastaista. Parlamentin jäsen harjoittaa parlamentaarikon tointa sekä parlamentissa että sen ulkopuolella. Ja nämä seikat koskettavat myöskin muuta politiikkaa. Euroopan parlamentin jäsenet ovat suoria Euroopan kansalaisten edustajia, jos he antavat lausuntoja julkisuudessa tai keskusteluvat kansalaisedustajan kansalaisyhteiskunnan edustajan kanssa. He toimivat kansan edustajana ja tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi hyvin tarkkaan tarkastella. Meidän pitäisi hyvin tarkkaan pohtia sitä, voidaanko riippumattomuutta soveltaa ja minkä tyyppisiin lausuntoihin tai mielipiteisiin sitä voidaan soveltaa. Mielestäni tässä, kun tarkastelemme Euroopan parlamentin jäsenen roolia emme äh, tarkastele vain tämän parlamentin seinien sisällä tapahtuvaa, vaan myöskin sitä, minkälaisia lausuntoja parlamentin jäsen saattaa jokapäiväisessä elämässä eri politiikan aloilla antaa lainsäädännön tarkoitus on suojella Euroopan parlamentin jäseniä sellaisissa tapauksissa, joissa heitä voitaisiin syyttää ja joissa heidän parlamentaarisen eh, toimintansa harjoittamista voitaisiin rajoittaa tässä eh, parlamentin eh, jäsenten lausunnot taloudellisissa tai sosiaalisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä pitäisi saada oikealla tavalla suojelun piiriin. Meillä pitäisi olla objektiivisia kriteerejä, joiden mukaan parlamentin jäsenet toimivat ja tuomioistuimen päätös Patriciello-tapauksessa Italiassa totesi, että Euroopan parlamentin jäsenen lausunto, jonka parlamentin jäsen on antanut parlamentin ulkopuolella, voi silti olla artiklan äh, kahdeksan mukainen ähm, parlamentin jäsenen toimen harjoituksessa annettu lausunto. kyseessä ei ole se, missä lausunto on annettu, vaan tämän lausunnon tai mielipiteen sisältö. Ja samalla tavoin artiklan kahdeksan mukainen lausunto tai mielipide pitää käsittää hyvin laajasti ymmärrettynä. Tässä me puhumme lausunnoista tai mielipiteistä, jotka voivat olla subjektiivisia, mutta jotka liittyvät parlamentin toimintaan tai parlamentin jäsenen toimen harjoittamiseen. Tämä on todellakin sellainen kysymys, jota meidän pitäisi pohtia juuri nyt, jotta voisimme varmistaa sen, että lainsäädännöllisen toimen harjoittamisen käsite säilyy. Mielestäni parlamentilla on oikeus päättää ja tämä on tärkeä seikka. Perussopimuksen artiklan 9 mukaisesti näistä asioista ja meidän täytyy ottaa oikeuslaitoksen mielipide huomioon toki, mutta meidän ei pitäisi olla täysin orjallisesti sitä seuraamassa. Minä olen sitä mieltä, että parlamentin pitäisi johtaa tulevaa oikeudenkäyttöä eikä vain seurailla jo olemassa olevaa oikeudenkäyttöä. Kuuluisa perustusoikeuden mm, oikeuden professori Kielin yliopistosta professori Borg on erässä teoksessaan todennut, vallankäytön riippumattomuudesta, että vaikuttaa, että kun tuomarille annetaan valta päättää perustusoikeuden koskemattomuudesta, ongelmat ovat väistämättömiä kun oikeuslaitos arvioi sen, mikä on perustuslaillista ja mikä ei ole, kaksi toimivaltaa törmäävät toisiinsa. Demokraattinen periaate ja oikeuslaitoksen ei-demokraattinen valta. Luonnollisesti kukaanhan ei kuvittele, että yhden periaatteen pitäisi vallita toisen yli, mutta nyt tällä vuosisadalla juuri nimenomaan näin on tapahtunut ja tilanne on epädemokraattinen. Ne maat, jotka eivät halua luopua vallasta, hallita itseään, ovat hyvin perustavan luotoisen ongelman edessä, kuinka ähm, puuttua oikeuslaitoksen ei-demokraattisiin toimintaan hyökkäyksiin. Kuten näette, tilanne on samanlainen kaikkialla Euroopassa ja nyt Euroopan parlamentin olisi aika kantaa vastuunsa ja asettaa toimensa ennen kaikkea sekä kotona että ulkomailla. Se on sen rooli. Kiitoksia. E, Kiitoksia Giuseppe Gargani. No niin, olemme käyneet keskustelua hänen kanssaan aikaisemminkin liittyen näihin kysymyksiin. Totta kai useita vaihtoehtoja on, usein on eri tulkintoja nykysäännöistä. Tiedän, että joskus on populistisia syytöksiä, jotka liittyvät koskemattomuuden suojeluun. No se ei ole hyvä lähestymistapa käyttää. tämän asia, joka todennäköisesti palaa keskusteluissamme esille myöhemmin. Seuraava asiantuntijamme on Sasha Hart. Hän on avustava professori kans- perustuslakioikeudessa ja toimin siis Maastrichtin yliopistossa. Pyydän teitä esittelemään meille yhteyden koskema- parlamentaarisen koskemattomuuden ja eurooppalaisen kontekstin välillä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, on... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen hyvin kiitollinen siitä, että minulla on annettiin kunnia puhua näin arvaltaisen yleisön edessä tänään. Seuraavaksi yritän sitten argumentin siitä, että sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö että EUn tuomioistuimen oikeuskäytäntö tietyssä määrin varovaisesti, mutta selvästi esittää suuntausta, joka on funktionaalinen lähestymistapa parlamentaariseen koskemattomuuteen. Tämän suuntauksen suuntaus on tullut huomattua siten, no tämä on tärkeää muistaa, niin kuin on selitetty Offermanin toimesta, eli että parlamentaarinen koskemattomuus on termi, johon liittyy kahdenlaista koskemattomuutta. Euroopan parlamentissakin nämä järjestelmät ovat rinnakkain. Nämä kerrostumat ovat siis vastuuvapaus ja koskemattomuus tai loukkaamattomuus, inviolability non-accountability, tästä on kuultu eri termeistä eri järjestelmissä, mutta tarkoitus on melko sama eri oikeudenkäyttöalueilla. Vastuuvapaus non-accountability viittaa myös ilmaisuvapauteen parlamentissa. Se liittyy muun muassa äänestyksiin ja puheisiin parlamentissa itsensä, mutta usein, niin kuin olemme myös kuulleet, se liittyy myös toimiin ja puheisiin mandaatin aikana – tai jotka ovat tarpeen toimeen harjoittamiselle parlamentissa. Vastuuvapaus non accountability on usein absoluuttista ja jatkuvaa, eli se kattaa parlamentaarisen mandaatin jälkeiset toimet ja se myötä se liittyy kaikkiin, kaikkien toimien koskemattomuuteen, eli oikeudelliset toimet parlamentin jäsentä vastaan ovat mahdottomia myöskin toimikauden päättymisen jälkeen. Tämä loukkaamattomuus tai koskemattomuus kattaa toimeet ja puheet myös parlamentin ja mandaatin ulkopuolella. Näin on asiat, jotka eivät ole läheisessä yhteydessä tai välttämättä yhteydessä siihen, että on parlamentin jäsen ja edustaja. Se on paljon laajempi sen takia kuin tämä vastuvapaus on accountability, mutta se on tietyllä tapaa rajoitettu. Ensinnäkin se suojelee jäsentä vain tietyiltä toimenpiteiltä, kuten pidätys tai säilönotto tai mikä tahansa vapauden menetys. Ja harvoin siinä kielletään oikeudelliset toimet suoraan häntä vastaan. Toiseksi koskemattomuus on rajoitettu ajallisesti, eli silloin kun parlamentti ei ole istuntokaudessa. Teoreettisesti tämä pätee myös oma parlamenttiin, mutta sillä on kuitenkin pidon istuntokausi Jäljellisesti ottaen se päättyy mandaattiin, eli toimikauden jälkeen oikeudelliset toimet edustajaa vastaan ovat mahdollisia. Kolmanneksi totta kai lokkaamattomuus useimmiten voidaan kumota tai pidättää. Tällä hetkellä on laaja konsensusta Euroopassa ja muuallakin, ja myös rokotepakkojen parissa tietyn tason immuniteetti on korvamatonta, jotta voidaan suojella parlamentin kunnollista toimintaa. Kuitenkin kaikki immuniteetti luo poikkeuksia tasa-arvoisuuden periaatteissa, erityisesti jos ajatellaan loukkaamattomuutta, niin mitä laajempi tuo koskemattomuus, niin sitä korkeampi väärinkäytösten riski on tämän takia. Tuomioistuimet, kun ne käsittelevät koskemattomuuskysymyksiä, esittävät kysymyksen, että mis, mihin raja pitää vetää tarpeellisen ja hyväksyttävän immuniteetin välillä, ja toisaalta, että mikä rikkoo kansalaisten oikeuksia. Tämänkin Gagani selitti jo. No nyt jos tarkastellaan Euroopan ihmisoikeustoimistaminen oikeuskäytäntöä, on kahden tyyppisiä oikeusjuttuja. Ensinnäkin artiklan 6 mukaisia oikeusjuttuja, jotka liittyvät oikeudenmukaiseen oikeusistuntoon ja toisaalta myös oikeuden saatavuus. Kysymykset liittyvät tähän, jos siis toimitaan parlamentin jäsentä vastaan. Oikeuden saatavuus on tässä rajoitettu, jos immuniteetti pätee. Näin ollen immuniteetti tässä tapauksessa saattaa rikkoa Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 6. Toiseksi on tapauksia, jotka ovat artiklan 10 liittyviä, hieman epäsuoremmin tosin se liittyy ilmaisun vapauteen, mutta sen mukaan tämä oikeus tuo mukanaan tiettyjä vastuita ja velvollisuuksia. Parlamentaarinen koskemattomuus, yleensä sillä ole potentiaalia rikkoa tätä oikeutta, mutta kuitenkin kysymys, johon pitää puuttua, on se, että jos, jos siis parlamentin jäsenet saavat, he ilmaisuvapautensa on laajempi, no kyllä, näin on, mutta kysymys on erityisen relevantti, kun keskustellaan muissa vihapuheista sun muista aikasyistä. Puhun seuraavaksi ainoastaan tapauskäytännössä Arlen 6 puitteissa, mikä on kaikkein mielenkiintoisin. Eli johtava oikeusjuttu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa parlamentaarista koskemattomuudesta on edelleenkin A vastaan yhdistynyt kuningaskunta. Se oli vuonna 2002, annettiin päätös siinä. Siinä House of Commonsin jäsen oli tehnyt vakavia ja vääriä syytöksiä, niin kuin huomattiin myöhemmin erästä edustajaa vastaan. Ja puheessaan hän House of Commonsissa mainitsi väärän nimen ja osoitteen, ja hän osoit, nimitti ö, tätä edustajaa naapuriksi helvetistä ynnä muuta. Ja Tämän myötä tämä hakija kärsi vakavia seurauksia. Hänen piti muun muassa muuttaa, ottaa lapset pois koulusta ja niin edelleen. Hyvin valitettava tapaus. Hakija sitten halusi ryhtyä oikeustoimiin tätä parlamentaarikkoa vastaan, mutta ei päässyt oikeuden eteen johtuen parlamentaarista privilegioista tai koskemattomuushan tässä oli taustalla. Tuomioistuin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti, että parlamentaarin koskemattomuus on legitiimi rajoitus, mutta tämä on siis perustaso Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen perusteista parlamentaiselle koskemattomuudelle kuitenkin. On mielenkiintoista huomata, että tuomioistuin on muokannut tätä näkemystään melko voimakkaasti myöhemmissä tapauksissa, oikeustapauksissa. Minä kutsuisin sitä funktionaaliseksi kriteeriksi, jolla testataan, että koskemattomuus, onko se legitiimi rajoitus oikeuden saatavulle vai ei. Tämän kriteerin mukaan ainoastaan, jos toimi on läheisessä yhteydessä parlamentaarisen toimeen edustajan toimissa, niin sitten näin on. Eli ainoastaan, jos on selvä yhteys tämän immunisoidun toimen ja parlamentaarisen toimen välillä, niin silloin no, pätee tämä A versus UK tapainen päätös. Eli silloin tämä parlamentaarinen koskemattomuus on ollut perusteltua. Sitten oli toinen tapaus, Cordova. No, on kaksi samanimistä tapausta, sillä ne viittaavat samaan hakijaan. Italian parlamentin edustaja lähetti loukkaavia kirjeitä ja lahjoja, muun muassa puuhevosen astaakseen henkilön auronalaiseksi. Hän lähetti sen yleiselle syyttäjälle, joka tutki erään yrityksen toimintaa. Ja tämä yritys lähes yhteydessä edustajan toimiin tuomioistuin päätti, että tällaiset loukkaavat kirjeet tai loukkaavat lahjat, niitä ei voida luonteeltaan pitää sellaisina, että ne kuuluvat parlamentaarisiin toimiin. Tuomioistuin oli myös sitä mieltä, että selvän yhteyden puuttuminen parlamentaarisen toiminnan välillä vaati kapean tulkinnan ottamista käyttöön. Ja tavoitteenahan oli, että parlamentaari pystyy toimia täysimääräisesti mutta Cordova-tapauksessa hyväksyttiin tai annettiin tällainen päätös ja oli mu- muunlaisia tuomioita, jotka menivät samansuuntaisesti. Tämän myötä tuomioistuin on rajoittanut ö, alkuperäistä perustelua tapauksessa A versus yhdistynyt kuningaskunta. Jos nyt tarkastelemme läheisemmin näitä, tätä kriteeriä ja pidämme mielessä, että eri toimialat, jotka liittyvät koskemattomuuteen ja vastuuvapauteen, jotka ovat pääasiassa ilmaisunvapaus, puheenvapaus parlamentissa ynnä muut toimet, jotka tehdään edustajan toimessa, ehkäkin parlamentin ulkopuolella. Niin jos siis tarkoitamme tätä ja sitten pidetään mielessä nyt suorastaan näitä asioita, niin tulee selväksi, että vastuuvapaus joskus ei läpäistä tätä testiä silloin, kun ei ole selvää yhteyttä tai ei tarpeeksi selvää yhteyttä edustajan toimeen, mutta koskemattomuus, tämä toinen kerros, lähes aina epäonnistuu tässä kokeessa siksi, että se kattaa toimet, jotka määritelmältään eivät liity edustajan toimeen tehtävään. Tämä siis paitsi, jos fumus ponficationes pätee, eli jos takana ovat poliittiset syyt, muuten koskemattomuus ei läpäise tätä ihmisoikeustuomioistuimen asettamaa testiä. Tämä on osoitettu useissa tapauksissa, esimerkiksi tapauksessa Kartsikis vastaan Kreikka. Siinä oli kyse oikeustoimista edustajaa vastaan. No, nämä toimet oli tehty melko pitkän aikainen, kun hän valittiin Kreikan parlamenttiin. Tai sitten oli Singelidis vastaan Kreikka. Siinä entinen parlamentaarikon puoliso oli se sotkentunut ö, lapsen huoltajuuskiistaan. Ja silloin nämä toimet eivät liittyneet parlamentaariseen toimintaan. Oli mielenkiintoista ja no, valitettavaa, että on vain yksi oikeusjuttu, jossa tuomioistuin on tunnustanut, että vastuuvapaus ja loukkaamattomuus ovat erityyppisiä koskemattomuuksia. Tämä tapaus oli Kart vastaan Turkki, No siinä hakija oli kyllä itse Turkin parlamentin jäsen, joka valitti siitä, että parlamentti ei suostunut pidettämään hänen koskemattomuuttaan ja näin ollen menemään oikeuteen. Kaikissa muissa tapauksissa tuomioistuin on puhunut vain parlamentaarisesta koskemattomuudesta yleisesti ottaen. Ja näin ollen se ei ole tunnustanut omaa perusteluaan ja että sillä on hyvin eri seuraukset erityyppisille koskemattomuuden tyypeille. Lopuksi voidaan sanoa, että Euroopan ihmisoikeustoimistoimen oikeuskäytännössä vastuuvapaus on suhteellisen turvassa niin kauan kuin toimet ja puheet, jotka se kattaa, itse asiassa ovat yhteydessä läheisesti edustajatoimen harjoittamiseen. Mutta toisaalta koskemattomuus kokee yhden painetta, vaikka sitä ei olekaan tunnustettu vielä monessa tapauksessa toimista. If we now look at the case law of the... Nyt tarkastellaan eu tuomioistuimen oikeuskäytäntöä Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi aloittaa työt siltä pohjalta, että luodaan parlamentaarinen koskemattomuus Euroopan parlamentin jäsenille? Koskemattomuus, joka ei olisi yhteydessä kansallisten parlamentaarikkojen koskemattomuuteen, sillä tällä hetkellä tilanne on tämä. Usein kyse on ongelmasta, joka on läsnä ja se palaa keskusteluissamme jatkuvasti. Uskon, että herra Gargani, sun muut voit vastata tähän. Io subito che nella legislatura... Kiitoksia. Haluaisin heti sanoa, että vuosina 2002-2009 lainsäädännöllisellä kaudella, kun minä olin puheenjohtajana, minulla oli mahdollisuus tehdä saksalaisen esittelijän kanssa yhteistyötä. Ja lähes tulkoon kahden vuoden ajan teimme töitä tämän aiheen parissa. Parlamentti kahdella kolmanneksella hyväksyi tuolloin parlamentin jäsenten palkkioihin liittyvän muutoksen, mutta myöskin koskemattomuuteen liittyvän muutoksen, joka antoi yhtenäisen suojan ja koskemattomuuden Euroopan parlamentin jäsenille riippumatta heidän kotimaidensa lainsäädännöstä. Neuvosto ei kuitenkaan seurannut päätöstämme ja meidän täytyi taipua, sillä oli erittäin kiireellistä saada yhtenä näistä meidän aikaan palkkioiden suhteen ja tämä palkkiokysymys tuolloin saatiin hoidettua, mutta koskemattomuuskysymys jäi kuolleeksi kirjaimeksi. Nämä tasapainoiset säännöt, jotka eivät millään tavalla aseta edustajan toimintaa kyseenalaiseksi, eivät toteutunut. Tässä haluaisin korostaa sitä ja toistan jälleen kerran vielä sen, että minä en puhu meidän roolistamme ja toiminnastamme valiokuntien sisällä. Puhun ulkopuolisesta toiminnastamme. Luonnollisestikin, jos tarkastelette Patriciello-tapausta, näette täsmälleen mitä tarkoitan. Olisimme voineet luonnollisesti tehdä erityyppisen päätöksen tuolloin, mutta edustaja ei millään tavalla tuonut taloudellista tai yhteiskunnallista ongelmaa tuolloin esiin. Mutta kun ajattelemme esimerkiksi, että juuri tai Ekon valiokunnan edustaja puhuu maahanmuutosta, taloudesta, Turkista, missä tahansa ajankohtaisesta kysymyksestä, ellei henkilö olisi Euroopan parlamentin jäsen, häneltä ei tiedusteltaisi hänen mielipidettään näihin asioihin liittyen, mitä lehdistötilaisuuksia ei tehtäisi, eikä henkilö olisi televisiossa. Ja tehän tiedätte, hyvä puheenjohtaja, koska olemme keskustelleet asiasta moneen kertaan, valiokunnan täytyy antaa kantansa asiassa täysistunnossa. Ja sen täytyy mennä sisältöön, ähm, ei vain lausunnon sisältöön sinänsä, vaan sen täytyy arvioida yksinkertaisesti sitä, onko tämä humuspersuctionis säännön piirissä oleva lausunto. Italiassa parlamentin jäsen ei voi luopua koskemattomuudestaan. En tiedä, voiko muissa Euroopan unionin jäsenmaissa Euroopan parlamentin jäsen tai parlamentin jäsen pyytää koskemattomuutensa pidättämistä. En usko, että tämä on mahdollista, sillä koskemattomuuttahan ei myönnetä yhdelle parlamentin jäsenelle, vaan koko parlamentille. Me voisimme tässä uudelleen tarttua kaikkeen siihen työhön, jota on tehty. Tiedätte, että ähm, lainsäädännön työ on täyttä, ja vaikka meillä on kriisejä käynnissä, meidän täytyy pystyä toimimaan täysin lainsäädännöllisellä elimellä, vaikka olemme vasta vain kanssa lainsäätäjä. Me tarvitsemme täydellistä suojaa parlamentaarista koskemattomuutta, kuten esimerkiksi Saksassa tai Suomessa. Tämä on minun toiveeni, että Euroopan parlamentin äh, parlamentti saisi lainsäädäntöä itseään varten. Kiitoksia. Briefly follow up on... Niin, lyhyesti haluaisin jatkaa siitä, mitä Iseppi Karkani sanonut, niin tämä on kyllä hyvin oikein, jos ajatellaan lausuntoja, joita on estetty, jotka kuuluvat tai eivät kuulu pöytäkirjan artiklaan kahdeksan, eli vastuuvapaus lausuntojen suhteen, jotka on estetty parlamentin ulkopuolella. Siltä osin minusta me voimme estää kriteerejä, jotka ovat suhteellisen helppo määritellä, eli että onko tietty lausunto estetty edustajan toimia harjoitettaessa tältä osin yleisen edun kriteeri voitaisiin ehkä ottaa käyttöön, tai kriteeri, jonka Giuseppe Gargani ehdotti ymmärtäkseni, eli se, että onko parlamentaarikkoa pyydetty esittämään kantansa muun muassa tietystä asiasta, joka liittyy julkiseen etuun. Tämä kaikki on hyvin tärkeää, se voidaan saavuttaa, se, missä asiat tulevat vaikeaksi, on se, että sovelletaan artiklaa 9 sen mukaan koskemattomuus annetaan tietyille parlamentaarikoille tilanteissa, jotka eivät liity mitenkään heidän estämiinsä kommentteihin ja, tai toimiin, jotka liittyisivät edustajan toimeen. Ja tietyissä valtioissa he ovat täysin koskemattomia ainakin mandaatin ajan. Kaikilta oikeustoimilta on jopa oikeudenkäyttöalueita, jossa siviilioikeudelliset kanteet on kielletty toimikauden ajaksi. Ja artikla 9 viittaa kansallisiin järjestelmiin ja näin ollen sitä voidaan soveltaa, mutta on toisia järjestelmiä, jossa ei ole minkälaista koskemattomuustasoa. Esimerkiksi Alankomaat on tällainen valtio, jossa vastuuvapaus on ainoa koskemattomuuden laji, joten kun on tilanne, no jos verrataan hollantilaisen parlamentaarikoon toimija parlamentaarisen mandaatin ulkopuolella, niin mikään immuniteetti ei kata hänen toimien, mutta tilanne on täysin toisenlainen kreikkalaisen tai puolalaisen tai ranskalaisen parlamentaarikon toimissa omissa jäsenvaltioissaan. Ja uskoisin, että tämä on ongelma, johon ei voida puuttua sen myötä, että sovitaan yhteisistä tulkinnoista, kun kehitetään yhteisiä kriteereitä, joita sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa kaikkiin Euroopan jäseniin. Minusta tämä itse asiassa voitaisiin saavuttaa vain pöytäkirjaa muuttamalla, niin kuin Offerman tässä selittikin, on, no se on hyvin vaikea saavuttaa, kun hän selitti siis. Bardzo dziękuję. Dodam Kiitoksia kovasti. Lisäisin vielä pari asiaa. No kun pohditaan, että josko Euroopan parlamentin jäsen on ilmaissut asian edustajan roolissa, niin silloin otetaan huomioon se, että onko tämä tapahtuma televisiossa esimerkiksi tämä kannan esittäminen ja tämä henkilö, onko hänet kutsuttu Euroopan parlamentin jäsenenä esimerkiksi tapahtumaan vai jossakin muussa roolissa. Ja palaan tähän, mitä Giuseppe Gargani sanoi. Edustajan koskemattomuus on hyvin pitkän ajan jälkeen voitu poistaa. Tietysti tapauksissa lähdemme siitä liikkeelle, että herra Albertini, hän esitti kantansa yleistä syyttäjää vastaan, ja silloin hän ilmaisi kantansa entisenä Milan, Milanon ka- pormestarina. Ja, ja häntä pyydettiin tämän kantansa pormestarina, eikä Euroopan parlamentin jäsenenä, joka hän oli tuolloin. No tässä tätä keskustelua, jota on käyty italialaisten kollegoiden ja muiden kanssa. Näin ollen tulee näitä tulkintaeroja juurikin, jotka liittyvät myös siihen, että josko tietyssä maassa voidaan toimia ainoastaan rangaistuskeinon vai voidaanko käyttää muitakin keinoja, jossa asia liittyy julkiseen etuun. Eli meillä on valtavia ongelmia, kun päätöksiä pitää tehdä, koska on eri näkökulmia. Totta kai olisi yksinkertaisempaa Euroopan parlamentille käyttää yksinkertaisia ja selviä sääntöjä, yhteisiä normeja, jotka kattaisivat kaikki kysymykset, jos ajatellaan parlamentaarista koskemattomuutta. Tämä on ainakin oma kantani. No niin, pyydän teitä estämään lisäkysymyksiä tai estämään kommentteja liittyen tähän ensimmäiseen osioon. Onko lisää puheenvuoropyyntöjä? Volevo solo fare una precisazione rispetto a quello che tu avevi detto. Quando si diventa deputati, cioè da quando... De... No, kun tulee tai henkilöstä tulee Euroopan parlamentin jäsen tai edustaja, tässä viittaan niin tässä valiokunnassa. 97 erästä edustajaa kuultiin kaksi päivää vaalintion jälkeen, joten hän ei ollut vielä edes käynyt Brysselissä tai Strasbourgissa – Hän siis kävi tällaista keskustelua ja annamme hänelle koskemattomuuden, koska hänelle esitettiin kysymyksiä, yleisiä kysymyksiä Euroopasta ja Italian politiikasta. Olet oikeassa, kun mainitsit tämän sillä, vaikka raja on joskus häilyvä. No Albertin tapauksessa asiat olivat hyvin erityislaatuisia, mutta kun henkilö, henkilöltä kysytään tällaisia asioita, niin sitä tehdään, koska tiedetään, että tälle edustajalle tietyt aiheet ovat lähellä hänen sydäntään. Tiedän, että No, minulta kysytään kantaani liittyen tähän kahdeksan vuoden ajanjaksoon, olisin jatkaa tätä immuniteettia, mutta minua on uhkailtu eri tahoilta, eri syistä, mutta minulle esitettiin kysymys, sillä tunsin oikeusjärjestelmän ja minulta kysyttiin kantaani Mutta pitää paikkansa, että tuomioistuin, joka lykkää näitä asioita kahdeksan vuoden ajan, niin toimii väärin. tämä ei ole sama asia kuin Albertin tapauksessa. Hän ei ollut edessä lausunut tätä tuomioistuimen nimeä. Hän puhui vain syyttäjän virastosta ja vaikeista keinoista, joita siellä käytettiin. Ne olivat ristiriitaisia. Ne ovat Kestapon mukaisia, hän sanoi. Kestapon toimien mukaisia. No, jos teidät pyydetään tuomioistuimen neljän aikana myöstä, niin sitten ongelmia syntyy. Meidän pitää sopia säännöistä ja olemme sopineetkin jo parlamentissa. Joten jos henkilölle esitetään kysymyksiä tulosten julkistamisen jälkeen, niin koskemattomuusperiaatetta pitää soveltaa. Bardzo dziękuję, e, e, Giuseppe. Kiitoksia kovasti, Giuseppe. Uskon, että nyt voimme siirtyä toiseen osioon. Siinä ostetaan näitä eroja eri oikeudenkäyttöalueiden välillä. Käsittelemme kolmea valtiota. Puhumme eroista koskemattomuudessa ja eri menettelystä. Aloitamme Piotr Kivalskista, joka edustaa Puolan tasavallan siemiä, eli parlamentin lahuonetta. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Distinguished Paljon kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset herrat. Minulla on ilo esitellä teille hyvin lyhyesti parlamentaarinen koskettamattomuus Puolassa. Luonnollisesti minä pidän mielessäni aikarajat, mutta silti pyrin keskustelemaan eri ulottuvuuksista parlamentaariseen koskemattomuuteen liittyen Puolassa koskemattomuusmenettelyihin. lopultakin haluaisin sanoa sana sen vielä nykyisestä parlamentaarisesta käytännöstä Puolassa. Haluaisin aloittaa toteamalla, että vanha puolalainen perustuslaki ja vuoden 1921 eh, perustuslaista lähtien. Meillä on perustuslaissa aina ollut koskemattomuussääntöjä. Nämä säännöt ovat hyvin erilaisia, mutta nykyinen puolalainen parlamentaarinen koskemattomuus määriteltiin niin kutsutussa pienessä vuoden 1992 perustuslaissa. Ja voimme siis todetakin, että nykyinen vuoden 1997 perustuslaki peri nämä koskemattomuussäännöt tästä niin kutsusta pienestä vuoden 1992 perustuslaista. Puolan perustuslaissa on kaksi artiklaa, jotka kattavat parlamentaarisen koskemattomuuden. Tärkein on artikla 105, se sisältää säännöt, jotka kuvaavat äh, neljä koskemattomuuden muotoa puolalaisen mm, parlamentin alahuoneen jäsenille. Ja sitten artikla 108 toteaa, että artikla 105 säännökset koskevat myöskin senaatin jäseniä. Tästä seuraa, että parlamentaarinen koskemattomuus, joka on taattu parlamentin jäsenille, on lähestulkoon sama kuin se, joka senaattoreille on suotu. Eli voimme todeta, että se koskee sekä parlamentin että senaatin jäseniä. Perustuslain artiklasta 5 sisältää neljä parlamentaarisen koskemattomuuden muotoa, mutta ne voidaan ryhmitellä kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on niin kutsuttu ehdoton tai aineellinen koskemattomuus, artikla 105, kappale 1. Siinä todetaan, että vastuuvapaus koskee parlamentin jäseniä ja kaikki kolme muuta vapautta ovat tiettyjä koskemattomuuden muotoja. Jos tarkastelemme tätä koskemattomuutta muissa perustuslaillisten käsitteiden kontekstissa voimme todeta, että Puolassa, kuten monessa muussakin demokraattisessa maassa, koskemattomuus ei ole henkilökohtainen parlamentin jäsenen etuoikeus se suodaan vapaan parlamentaarisen toiminnan takamiseksi parlament, äh, perustuslain artiklan 104 mukaan. Kaikki parlamentin jäsenet edustavat valtiota Ja yksi kaikkein tärkein ulottuvuus tässä on se, että parlamentin jäsenillä on riippumattomuus, mahdollisuus toimia itsenäisesti. Parlamentin jäsenen täytyy voida toimia pelkäämättä minkäänlaista uhkausta tai mitään painostusta tai oikeudellista vastuuta, joka rajoittaisi hänen toimintamahdollisuuksiaan. Toisekseen koskemattomuus nähdään parlamentin riippumattomuuden takeena, eli eri koskemattomuus, etuoikeudet menevät niin pitkälle kuin on tarpeen, jotta parlamentin riippumattomuus voitaisiin taata, mutta ei sen pidemmälle. Kolmannekseen noin 20 vuotta sitten Puolan korkein tuomioistuin havaitsi havaitsi ei ikään yksinkertaisesti todettu, mutta havaitsi, että tämä koskemattomuus on nykyisen perustuslain artiklan 32 äh, takama tasapuolisuuden vastaista ja siksi korkein tuomioistuin totesi, että kaikki koskemattomuussäännöt täytyy tulkita tiukasti, eli niin, ettei koskemattomuutta laajennettaisi tulkinnan kautta. Korkein oikeus toi esiin klassisen oikeudellisen periaatteen, eli Poikkeuksia ei saa laajentaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sääntöjä ei saa laajasti soveltaa, kun ne ovat poikkeuksia muihin sääntöihin. siirrymme eteenpäin. Sanoisin nyt tähän aineelliseen koskemattomuun, ehdottomaan koskemattomuuteen liittyen sanasen. Tämä on poli- vastuuvapauden muoto. Ja tämä oikeus on rajattu, sillä se suojelee vain sellaisia toimia, jotka on tehty parlamentaarisen mandaatin harjoittamisen piirissä. Tämä vastuuvapaus on kuitenkin pysyvä. Se alkaa sillä hetkellä, kun parlamentin toimikausi alkaa, kun parlamentin jäsen tai senaattori vannoo virkavalansa ja se päättyy, kun parlamentin jäsen tai senaattori kuolee tai entinen jäsen tai senaattori menehtyy. Eli tämä on siis parlamentaarisen toimikauden ylittävä vastuuvapauden muoto. Tässä yhteydessä erityisen tärkeää on se, että kyseessä ovat toimit, jotka on tehty parlamentaarisen toiminnan harjoittamisen piirissä. Tämä on tarkoituksellisesti väliä muotoilu, sitä on selvennetty ähm, jonkin verran säädöksillä, jotka koskevat parlamentin jäsenen tai senaatin jäsenen toiminnan harjoittamista. Artikla 6, kappale 2 toteaa, että nämä toimet koskevat sekä kansallisen parlamentin että senaatin sisällä annettavia lausuntoja ja tehtäviä toimia ja parlamentin eri ryhmien ja valiokuntien sisällä tehtäviä toimia ja muita toimia, joita tehdään parlamentaarisen mandaatin harjoittamiseksi. Tämä viimeinen lause on luonnollisesti kaikkein hankalin, jonka juuri luin. Nykyinen oikeuskäytäntö, Puolan korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö toteaa, että kaikki sellainen toiminta, joka seuraa suoraan parlamentin jäsenen toimensa harjoittamisesta, on tämän aineellisen koskemattomuuden piirissä. Vuonna 1999 meillä oli ongelmia, kun pyrimme määrittämään, koskeeko tämä sääntö vain parlamentin sisällä vai myöskin parlamentin ulkopuolella tehtyjä toimia. Ja korkein oikeus vuonna 1994 totesi, että kyseessä eivät ole vain toimet, joita parlamentin jäsen tai senaatin jäsen tekee parlamentin tai sisällä, mutta myöskin harjoittaessaan mandaattiaan Ähm, senaatin tai parlamentin ulkopuolella. Ja kun pyrimme määrittelemään sen, onko jokin tietty toimija edellisen koskemattomuuden piirissä, tuomioistuin pyrkii tarkastelemaan kaikkia edustajien velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka seuraavat heidän toimistaan. Kaikkein ristiriitaisin on kansanedustajien oikeus antaa lausuntoja mediassa. Tässä lähtöpisteenä oli se, että tämän tyyppiset toimet eivät ole aineellisen koskemattomuuden piirissä, sillä media ei ole vain parlamentin jäsenille varattu äh, toiminta-ala, mutta korkein oikeus kaikkein uusimmassa oikeudenkäytössään on tätä kantaa alkanut muuttaa, sillä se on todennut, että tämän tyyppinen toiminta saattaa olla artiklan 1 kappale 2 parlamentin tai senaatin jäsenen toiminnan harjoittamisesta mukainen. Eli parlamentin tai senaatin jäsen saattaa olla tilanteessa, jossa hän on velvollisuus toimintansa toteuttaessaan antaa lausuntoja mediassa. Eli Tällaisessa tapauksessa korkein oikeus on todennut, että parlamentin jäsen antaessaan mediassa lausuntoja on mahdollisesti harjoittanut tai ei parlamentarikon tointaa. Tämä on hyvin monimutkainen oikeudenkäytön osa ja se ei ole täysin johdonmukainen. Kaikkein suurin osa tulevaisista ongelmista Puolassa todennäköisesti parlamentaarisen koskemattomuuden suhteen kuuluu tähän kysymykseen, siis aineellisen koskemattomuuden. Neljä tointa, jotka kuuluvat ähm, edustajan toimeen. Äh, edustajat äh, voivat olla vastuullisia vain senaatin tai äh, seimin edessä, mutta tämä on melkoisen symbolinen seikka Tämä sääntö viittaa enemmän tai vähemmän eettisiin vastuisiin, joita edustajilla on luonnollisesti. Muutamia vakavampiakin sanktioita on olemassa, esimerkiksi kurinpitotoimet, jos täysistunnossa tai valiokuntaistunnossa edustaja on käyttänyt sopimattomalla tavalla. Tässä mielestäni tärkeää on se, että perustuslaki antaa mahdollisuuden asettaa edustajia tuomioistuimen eteen jopa, kun tämä on harjoittanut tointaa, mutta vain siinä tapauksessa, että edustaja on rikkonut kolmannen tahon oikeuksia, esimerkiksi loukannut jotakin henkilöä. Tässä tapauksessa koskemattomuus voidaan pidättää parlamentin tai senaatin jäsenen osalta ja edustaja voidaan tuoda vastuuseen tuomioistuimen eteen. Seuraava etuoikeus, koskemattomuus, osa oikeus on niin kutsuttu artiklan 105 kappaleen 2 perustuslain mukainen muodollinen koskemattomuus. Tässä edustaja tämän artiklan mukaan ei voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Ja tämä koskemattomuus alkaa heti, kun vaalitulos on todettu. Tämä tarkoittaa sitä, että koskemattomuuskausi alkaa paljon aikaisemmin kuin aineellisen koskemattomuuden tapauksessa. Kyseessä on vaalituloksen julkaisupäivä, ja sehän on paljon aikaisempi ajankohta kuin se ajankohta, jona parlamentin jäsen vannoo vallansa. Ajatuksena on se, että kun vaalitulokset julkaistaan, tästä päivästä lähtien parlamentin jäsenen virkavalaan asti ja senaattorin virkavalaan asti sekä uudet että vanhat edustajat ovat tämän tyyppisen koskemattomuuden piirissä. Tämä on seuraus säännöstä, jonka mukaan senaatin toimikausi alkaa ei vaali tuloksesta, vaan ensimmäisestä istunnosta. Ja tämä koskemattomuus raukeaa, kun toimikausi päättyy ja Puolassa meillä on artiklan 105.4 mukainen mahdollisuus edustajalle luopua koskemattomuudesta luonnollisesti vain tästä muodollisesta koskemattomuudestaan ja vain tämän tyyppisten toimien kohdalla. Näissä tapauksissa toimivaltainen äh, elin äh, parlamentissa tai senaatissa ottaa tästä ottaa tämän luopumisen vastaan. Ja näissä tapauksissa parlamentti tai senaatti ei voi puolustaa koskemattomuutta, jos edustaja siitä itse luopuu. Kolmas etuoikeus on äm, pidätys- ja vangitsemis suoja, artikla 105, kappale 5 perustuslaissa. Tämä vaikuttaa hyvin selvältä, mutta silti se on melko laajasti tulkittu. Siinä pidätys tarkoittaa kaikkia äh, vapauden pidätyksiä tai edustajan oikeuksien rikkomuksia, esimerkiksi edustajan kotona tehtävää kotietsintää tällaisissa tapauksissa – parlamentin tai eh, senaatin täytyy antaa lupa tälle toiminnalle, siis edustajan pidättämiselle. Tähänkin on olemassa poikkeus, jos edustaja pidätetään äm, verekseltään ja jos hänen pidättämisensä on tarpeen, jotta voidaan taata menettelyn onnistuminen, edustaja voidaan pidättää näissä tapauksissa ilman parlamentin tai senaatin lupaa, mutta puhemiehelle täytyy välittömästi ilmoittaa tästä ja hän voi pyytää välitöntä edustajan vapauttamista tai senaatin jäsenen vapauttamista. Ja viimeinen etuoikeus on perustuslain artiklan 105 kohdan 5 mukainen. Kyseessä on uusi vapaus, joka luotiin vuonna 1997. Isin. Sen mukaan parlamentti tai senaatti voi pyytää, että äh, rikosoikeudellinen menettely, joka on aloitettu ennen äh, vaalia, päätetään edustajan osalta. Ja tämä on ainut tapaus, jossa koskemattomuutta voidaan näissä tapauksissa puolustaa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos on aloittu rikosoikeudellinen menettely ennen vaaleja valituksi tulleen edustajan osalta, sitä voidaan pyydettäessä jatkaa, mutta tätä sääntöä ei ole koskaan toteutettu, eli meillä ei minkäänlaista tapausoikeusta sen suhteen ole olemassa. Sitten vielä sananen näistä koskemattomuusmenettelyistä. Ensinnäkin menet- koskemattomuuden pidättäminen on mahdollista kolmessa tapauksessa pidättää parlamentaarinen koskemattomuus. Ensinnäkin tapauksessa, jossa edustaja toimii toimivaltaansa harjoittain ja hänen toimensa loukkaavat kolmannen tahon oikeuksia. Silloin hänen koskemattomuudensa pidättäminen voidaan antaa tehtäväksi. Ja tämä niin kutsuttu muodollisen koskemattomuuden pidettäminen se voidaan aina tehdä. Ellei sitten edustaja itse ole luopunut oikeudestaan, luovu siitä. Ja kolmannekseen voidaan pyytää rikosoikeudellisen menettelyn päättämisen koskemattomuuden pidättämistä. Nämä eh, pyynnöt ovat kaikissa kolmessa tapauksessa samanlaisia. Ensinnäkin eh, puhemiehen täytyy tarkastella tilannetta. Eh, lainsäädännössä on pidättämispyyntöjä varten tiedyt säännöt ja puhemiehen tarkoitus on tarkastella niitä ja todeta, onko säännöt täydetty, jos tilanne on tämä. Puhemies osoittaa pyynnön toimivaltaiselle valiokunnalle ja valiokunnan täytyy valmistella täysistuntoa varten suositus joko koskemattomuuden pidättämisestä tai ei. Kolmas vaihe on täysistunto. Keskustelua täysistunnossa ei käydä ja päätöslauselma siitä, että koskemattomuus pidetään tai ei, vaatii ehdottoman enemmistön parlamentissa tai parlamentissa, eli 231, 460 tai 51 sadasta. Mitä tulee tähän muodolliseen koskemattomuuden pidettämiseen, sen kumoamiseen, jäsenellä on mahdollisuus se tehdä ennen valiokuntamenettelyä. Eli sen jälkeen, kun puhemies on tätä pyyntöä käsitellyt, tarkastellut ja on tiedottanut toimivaltaiselle valiokunnalle pyynnöstä. Tässä tilanteessa parlamentin tai senaatin jäsen voi tiettyjen aikarajojen sisällä pyytää tämän koskemattomuuden kumoamista. Meillä on uusi tilanne, joka menettely, joka otettiin käyttöön heinäkuussa 2015, joka koskee vain tietyn tyyppisiä oikeudellisia toimia, eli pikkurikoksia tai esimerkiksi ajoneuvorikoksia, rikkomuksia. Jos esimerkiksi parlamentin jäsen saa ylinopeussakon, hän voi yksinkertaisesti maksaa sen ja asia arkistoidaan koskemattomuudesta luopumisena. Ja hetken puolesta sanon, miksi tätä on pidetty suunnana edistysaskeleena niiden asianajojen piirissä, jotka tekevät parlamentissa töissä. Mitä tulee sitten näihin menettelyihin liittyviin tapoihin, haluaisin vain sanoa, että päätöslauselma parlamentin alahuoneessa koskien näiden menettelyiden jäänetyttämistä vaatii kolme viides osaa parlamentin jäsenestä, eli joko 276 60 ääntä parlamentissa tai senaatissa. Lopultakin hän suin sanoa vielä sana sen parlamentaarisiin menettelyihin liittyen. Tässä voimme keskustella vuosista 2003-2015 vuonna 2003 järjestyssäännöt saatettiin samalle tasolle perustuslain kanssa, eli nämä säännöt kattavat vuoden 1997 perustuslain kaikki äm, tapaukset. Seuraus on, tästä siitä on se, että koskemattomuustapauksia on erittäin paljon enemmän kuin ennen, mutta kaikkein suurin osa näistä on näitä pikkurikkomuksia koskevia tapauksia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kaikkien Puolan parlamentin jäsenten pitäisi hidastaa, kun he autoilevat, sillä kaikkein suurin osa näistä tapauksista on ylinopeusrikkeitä. Ja tämä on syy sille, että ähm, lakiin on tehty kaikkein Äh, viimeisin äh, tarkistus. Nyt äh, näitä ylinopeusrikkomuksia ei tarvitse käsitellä parlamentissa, sillä parlamentin jäsenen voi vai hyväksyä sen, että saa ylinopeussakon ja maksaa sen. Mitä tulee sitten muihin tapauksiin, kuten näette, Parlamentin alahuone on noin 70 ähm, päätöslauselmaa antanut koskemattomuustapauksissa ja vain yhdessä kolmasosa tapauksista koskemattomuus pidätettiin. Mutta haluaisin sanoa, että äänestystulos ei riipu poliittisesta puolueesta, johon edustaja kuuluu. Myöskin opposition edustaja voi puolustaa tapaustaan menestyksellä parlamentissa, mutta haluaisin todeta, että tämä mielipide on melkoisen ristiriitainen eräkollegani, jotka tekevät mm, parlamentin alahuoneen töitä että Kaikki nämä koskemattomuuden pidettömyyskysymykset ovat poliittisia. En ole samaa mieltä kuitenkaan heidän kanssaan. Kuten näitä senaatti ei ole 11 vuoden aikana kertaakaan pidettänyt senaattorin koskemattomuutta, mutta senaattorin koskemattomuuden pidettömyyspyynnöt ovat melkoisen harvinaisia. Ne ovat harvinaisempia kuin parlamentin alahuoneen osalta kaikkein ristiriitaisemmat ja vakavimmat koskemattomuustapaukset tapahtuivat vuosina 2004 ja 2006. Vuonna 2004 parlamentin alahuoneen jäsenen koskemattomuus pidätettiin ja hänet tuomittiin melkoisen vakavista korruptiorikoksista. Ja vuonna 2006 meillä oli toinen tapaus, jossa parlamentin alahuoneen jäsen tuomittiin puhuttiin seksuaalisesta ahdistelusta, raiskauksesta ja kidnappaukseen yllyttämisestä. Mutta vasta ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätöksen antamisen jälkeen, kolme vuotta sen jälkeen, korkeampi tuomioistuin todasi, että hän oli ähm, viaton. Tässä oli kaikki mahdollisuus mainita. Kiitoksia. Eh, Kiitos, kiitos. Ennen kaikkea haluan sanoa teille, että alueellisten asioiden valiokunta parlamentissa on iloissaan, että puhumme tässä Puolan tilanteesta, sillä usein on joutunut selittämään kollegoille, miksi puolalaiset parlamentarkot eivät voineet maksaa, tai he, ei tarvinnut maksaa sakkoja, jos oli ylinopeustapauksia, ja lupasin, että tämä ei tule toistumaan enää. Äh, haluaisin kiinnittää huomionne, no, en nyt tässä puhu suoraan teille, vaan pikemminkin muille parlamentin jäsenille, jotka ovat läsnä. Niin emme ole keskustelleet sillä tavoin, että voisimme lähentää näitä kantoja. Mutta oli tämä Chuckin tapaus sitten, joka oli 2004-2009 Euroopan parlamentin jäsen. Ja esitimme sitten tätä koskemattomuuden pidettämistapausta. Se oli tapaus EPssä, jossa keskusteltiin kansallisesta immuniteetista täysistunnossa. Miksi? Siksi, että tässä on Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamentin jäsenten välillä epätasa-arvoa. Tämä pätee ainakin Puolan tapaukseen. Liityimme eu 2004 vuonna perustuslakien vuodelta 1997 ja Euroopan parlamentin jäsenten oikeudet ja velvollisuudet on mainittu useammissa asiakirjoissa, ei ainoastaan yhdessä tekstissä, vaan useammissa. On yksi asiakirja, joka käsittelee korruption vastaisen viraston perustamisesta. Siinä puhutaan myös parlamentin jäsenistä. Siinä sanotaan, että MIPin mandaatti päättää kaikki, saattaa päätöksen kaikki oikeudelliset toimet, jotka on otettu aikaisemmin, jotka liittyvät julkisiin toimiin. Mutta tämä tyyppisiä säännöksiä ei ole kansallisille parlamentin jäsenille. Meidän pitää pyytää Puolan hallintoa tekemään kaikensa, jotta on tasapaino näiden oikeuksien ja velvollisuuksien välillä. Me emme nyt sano, mihin suuntaan tässä pitäisi mennä, mutta tarvitaan todellista tasa-arvoa, tasavertoista kohtelua kaikkien parlamentin jäsenille, olivat he sitten Euroopan parlamentin jäseniä tai kansallisia kansanedustajia. Eli halusin vain toistaa, että tiettyjä ongelmia on edelleen olemassa. Nyt sitten saamme tietoa parlamentaarisesta koskemattomuudesta Saksassa. Philip Austerman puhuu meille tästä. Hän työskentelee Saksan liittopäivillä, tarkemmin sanottuna valiokunnassa, joka työstää muun muassa koskemattomuuskysymyksiä. Olkaa hyvä. Ja, sehr geehrter Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat, parlamentin jäsenet ja muut läsnäolijat. Ensin sydämelliset kiitokset, että sain tulla tänään selvittämään koskemattomuussääntöjä Saksassa. En halua luvata nyt liikaa. Haluaisin ennen kaikkea puhua liittopäivien tilanteesta. Osavaltioissa tilanteet ovat vähän toisenlaiset, ehkä voimme keskustelun aikana siirtyä käsittelemään niitä. Aikaisempien puheenvuorojen aikana olen voinut todeta hyvä niin, että samanlaisuuksia on koskemattomuuden osalta. Näyttää siltä, että on monia yhteisiä perusperiaatteita. Rotman jo selitti historiallisen kehityksen. <clears throat> Semmin kollegalta kuulimme Puolan tilanteesta ja kaikki tämä kuulosti melko tutulta. Lähdetään liikkeelle perustuslaillisesta pohjasta artikla 46 perustuslaissamme. Siinä sanotaan kohdassa yksi puhutaan koskemattomuudesta tai tässä vastuuvapaudesta, sananvapaudesta ja varsinaisesta koskemattomuudesta. Mehän aikaisemmin kuulimme jo tästä kahtia jaosta. Saksan käsityksen mukaan indemniteet tarkoittaa sitä, että voi vapaasti ottaa kantaa äänestäen puhua täysistunnossa valiokunnissa – ryhmässä tai paperille painetussa materiaalissa, riippumatta siitä, missä täysistunto toimii. Ulkopuolelle jää kuitenkin se, että levitetään sellaisia kannanottoja muista, jotka eivät pidä paikkansa. Tämä liittyy liittopäivillä aina siihen, koska mandaatti alkaa. Sitä ei voida poistaa ja se on olemassa myös tämän mandaatin jälkeen. Eli jos on sanonut jotain parlamentissa, niin tämä suojelee puhujaa koko elämän ajan. Tämä ei koske ainoastaan rikosoikeudellista, vaan myöskin siviilioikeudellisia toimia, esimerkiksi laiminlyöntikanteita tai vahingonkorvauskanteita vastaan. Tässä puhutaan ei ainoastaan puhutuista asioista, vaan myös kirjallisesti esitetyistä kannoista, mutta tämä ei koske toimia, siis lyömistä, tönimistä, veden heittämistä tai muuta. Ja parlamentin puhemiehen kurinpito toimet, esimerkiksi että suljetaan istunnon ulkopuolelle, se on sallittu, tai jopa sakkomaksu, joka on Saksassa aika kiistanalainen. Tässä ei ole minkäänlaista oikeuskäytäntöä liittopäivien osalta, siksi en voi antaa esimerkkitapauksia esiin. Voi kuitenkin melko tuoden esimerkin ottaa tästä vastuuvapaudesta. Me emme kuule näistä asioista muuten. Yksi opposition jäsen puhui kurditaistelijoiden tukemisesta Irakissa hän viittasi PKK, joka on Saksassa kielletty järjestö ja yleisesti ottaen tällainen kannanotto on rikollista. Mutta sitten kun puhuttiin tästä liittopäivien osalta, useimmat puhuivat siitä, että tämä oli hänen kannanottonsa hänen toimensa harjoittamisessa, joten rikoksesta ei ollut kyse. Nyt siirryn käsittelemään varsinaista koskemattomuutta. Tämän voi poistaa liittopäivät, artikla 46 kohdat 2-4 perustuslaissa sanovat, että ainoastaan liittopäivien hyväksynnällä jäsen voidaan asettaa syytteeseen tai pidättää. Tämä koskee sellaisia, paitsi sellaisissa tapauksissa, että hän jää kiinni itse teosta – Infragrantti, tämä kysymys tuli Puolan kollegan puheenvuorossa jo esiin. Samoin on saatava hyväksyntä kaikessa vapauden rajoittamisessa. Kaikki tällaiset rikosoikeudelliset toimet tai toimet, joilla rajoitetaan vapautta, on mahdollista liittopäivien hyväksynnällä. Tämä koskee myöskin liittopresidenttiä ja samoin myöskin niitä, jotka valitsevat liittopresidentin. Artikla 46, siinä, siihen liittyy myös liittopäivien työjärjestyksen 107 artikla ja pari päätöstä, jotka tehdään aina vaalikauden ajaksi. Näin saadaan liite 6 työjärjestyksen. Molemmat päätökset normaalisti hyväksytään kauden aluksi. Sisällöllisiä muutoksia ei vuosikymmeniin ole enää tehty näihin, vaan molemmat päätökset luovat menettelytavat. Ensimmäinen päätös on täysistuntopäätös, joka yleensä hyväksytään järjestäytymisistunnossa. Tämä koskee liittopäivien jäseniä ja toinen tehdään valiokunnassa, joka käsittelee koskemattomuutta. Se on niin kutsuttu ensimmäinen valiokunta. Minulla on kunnia tehdä siinä valiokunnassa työtä. Miltä sitten tämä menettely näyttää? Lähinnä on tarkoitus huolehtua liittopäivien toimintamahdollisuuksista. Tämä on ajatus, joka on kuultu täällä ja monet kerrat kyselee yksittäisten kansanedustajien suojelemisesta, vaan sitä, että suojellaan koko liittopäiviä parlamenttina. Se suojelee liittopäiviä. Tässä nähdään perinteet niin, ettei täytäntöönpanematta oikeuslaitos pysty puuttumaan liittopäivien työhön. Eli yksittäisellä jäsenellä ei ole tällaisia oikeuksia, eikä yksittäinen jäsen voi esittää tämän oikeuden pidättämistä. Kuitenkin liittopäivät voivat päättää siitä, pitäisikö tämä koskemattomuus pidättää liittää kunnollisiin perusteluihin. Tällaisen hyväksyntään tarvit, Tällainen hyväksyntä tarvitaan kaikissa tutkintatapauksissa, kotietsintä ja muissa tapauksissa, kun on siis syytettynä, ei todistajana. Muut käytännössä vähemmän tärkeät tapaukset voitaisiin vielä esittää. Tässä on esimerkiksi kysymys arkkitehtien tai lääkäreiden asemasta eri lainsäädännön osan mukaan. Tällaisen oikeuden jakaminen liit- tapahtuu eri tavoin. Jos ajatellaan tutkintamenettelyä, niin periaatteessa silloin se hyväksytään yleensä ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa jo äsken mainitun päätöksen mukaan. Kuitenkin syyttäjän on ennen tutkintaa kerrottava liitto tai puhemiehelle tästä tapahtumasta. Samoin kyseiselle jäsenelle on ilmoitettava esimerkiksi tässä muistettava sellaisessa tapauksessa, jossa perätään todisteiden tuhoamista. Tällainen menettely yleensä ei ole tällainen, koska yleensä kertomasta sitten, jos hänet heti pidättäisiin. 48 tuntia sen jälkeen, kun tästä on kerrottu, voidaan varsinaiset tutkintatoimet aloittaa. Yksittäisissä tapauksissa tätä aikaa voidaan pidentää. Viikonloput pyhäpäivät ovat tämän määräajan ulkopuolelle. Puhemies kertoo välittää tämän pyynnön heti ensimmäiselle valiokunnalle, joka seuraavassa kokouksessaan saa tietoa puheenjohtajan kautta ja sitten selvitetään, onko lisätiedon hankinta välttämätöntä. Tämä johtaa siis siihen, että voidaan pidentää tätä tutkinnon alkamista. Liittopäivien jäsenet kuulevat koordinaattoreitaan omassa ryhmässään. Yleinen päätös, joka tehdään vaalikauden aluksi, ei koske tutkintatoimia, ja esimerkiksi syytöksen esittämistä tai tällaisia asioita kuten tutkintavankeus tai lopulta vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa liittopäivien on siis nämä hyväksyttävä, niin kuin on sanottu. Heti kun lähdetään tällaisen toimiin, kuten, tai ajatellaan syyttäjän puolelta, että tutkintavankeus on tarpeen, pitää ruveta selvittämään tätä yleisen syyttäjän kautta ja ministeriöiden kautta. Ja kun tällainen pyyntö tulee puhemiehelle, se lähetetään ensimmäisen valiokuntaan ja silloin tutkitaan, onko se asiallinen. Ja tämä on tärkeää koko menettelyä ajatellen, että tässä ei katsota sitä, miten, minkälaiset ovat todisteet. Niitä ei käsitellä siellä valiokunnassa. Tätä jäsenet eivät aina tiedä, mutta se on hyvä sanoa. Tässä yhteydessä pohditaan yksittäisen jäsenen asemaa ja esitetään ehdotus täysistuntoon. Ja tästä päätöksestä äänestetään ilman keskustelua käytännössä usein on niin, että valiokunta keskustelu ja tämä siirretään heti täysistunto hyväksyntä, mikä ei yleensä ole mahdollista. Tässä ei ole siis varsinaisia määräaikoja. Jos tällainen hyväksyntä esitetään, liittopäivät niin eivät esitä, että tällainen tapaus on tapahtunut, vaan sanotaan, vaan otetaan ainoastaan kantaa koskemattomuuden pidättämiseen. Jos ensimmäinen valiokunta ei ole vielä järjestäytynyt yleensä heti vaalien jälkeen, niin silloin voidaan esittää tämä ainoastaan puhemiehen toimesta vuoden 1949 jälkeen. Näin ei ole käynyt. Jos sitten ajatellaan esimerkiksi tieliikennerikoksia, tällaisia pieniä tapauksia ensimmäinen valiokunta voi yksimielisesti tehdä niin kutsutun ennakkopäätöksen. Tämä on siis yksinkertaistettu menettely. Se on samanlainen kuin päätössuositus, mutta se esitetään toisella tapaa. Se lähetetään kopiona liittopäivien jäsenille ja se hyväksytään, jos ei seitsemän päivän sisällä sitä vastusteta. Vastustamisen yhteydessä sitten täysistunnon pitää tehdä päätös valiokuntakäsittelyn jälkeen vasta, kun valiokunnan suosit, päätössuosituksen pohjalta tai muuta kautta on hyväksytty esimerkiksi tutkintavalkeus tai syytteeseenpano voidaan puhua siitä, että kyseisen jäsenen koskemattomuus on poistettu. Kuitenkin jäsen voi edelleen hoitaa tehtäviään. Hänen on voitava ja hänen tuleekin osallistua edelleen liittopäivien työhön. Ja siksi on otettava huomioon liittopäivien istuntokalenteri koko käsittelyn aikana. Sanon vielä muutaman sanan siitä, miten hyväksyntä tehdään liittopäivien aikana. Käytännön mukaan toimitaan niin, että jos ajatellaan rikosoikeudellista menettelyä tai muita pakko keinoja, niin silloin käsitellään samalla tavalla kuin muita, muita kansalaisia, paitsi jos puhutaan loukkauksista. Näin niin koskea tällaisia niin kutsuttuja tavallisia solvauksia parlamentin ulkopuolelle. Jos ajatellaan kyseisen henkilön asemaa ja sitä, että tällainen tieto jo siitä, että tutkinta aloitetaan, saattaa haitata poliittista työtä tai koko poliittista uraa. Siksi joskus on jätetty kertomatta tilastotietoja, siis ei tietenkään yksittäisten henkilöiden nimiä, mutta tilastotietoja olemme suuren saksalaisen päivälehden kanssa juuri kiistassa siitä, onko tämä edelleen pätevä sääntö. Jos ajatellaan niiden jäsenten oikeuksia saada tietoja, jotka eivät ole ensimmäisessä valikunnassa mukana, nämä päätökset tehdään puheenjohtajan, koordinaattoreiden ja esittelijöiden toimesta. Puhuin jo siitä, mitä tällaiseen lupaan tarvitaan. Jotkut näistä hyväksytään heti. Esimerkiksi jos ajatellaan sitä, miten voidaan löytää todistusaineistoa kotietsinnän tai toimiston etsinnän kautta. Lisäksi tähän liittyisi ylinopeus, jos ei vaaranneta liikenneturvallisuutta. Vielä muutama seikka, jotka liittyvät koskemattomuuteen, vaikka ovat varsinaisen tämän lainsäädännön ulkopuolella. Jos ajatellaan rikosoikeudellista tai sivilimenettelyä, puheenjohtaja keskeyttää. Passi. Eh, Voisitteko puhua vähän hitaammin, puheenjohtaja ystävällisesti pyytää? Toki mielelläni. Haluaisin viitata vielä sellaisiin sääntöihin, jotka liittyvät koskemattomuuteen, vaikka ne ovat varsinaisen koskemattomuuslainsäädännön ulkopuolella liittopäivien jäsen, joka kutsutaan todistajaksi, on saatava kuultavaksi siellä, missä liittopäivät kokoontuu. Muuten tarvitaan liittopäivien lupa. Muuten liittopäivien jäsenillä on kaikilla artiklan 47 mukaan oikeus kieltäytyä todistamasta henkilöistä, jotka ovat antaneet jäsenelle – tietoa ja näistä itse tosiasioista tiedoista. Sama koskee, jos liittopäivien jäsen on antanut tällaisia tietoja toiselle henkilölle. Toivon, että talvimaa oli joka tapauksessa ymmärrettävä esitys eikä liian nopea. Oikein sydämestä kiitoksia. Dankeschön, herra Austerman. Kiitoksia, herra Austerman. Tämä oli kyllä hyvin ymmärrettävää tulkit vain sanovat, että se oli hieman nopea tämä puheen tahti, se oli haaste heille tulkata teitä, mutta kiitos, että esittelitte saksalaisen järjestelmän, saksalaisen parlamentaarisen koskemattomuusjärjestelmän. Nyt vielä yksi asiantuntija Italiasta, Marco Cerase. Hän työskentelee Italian edustajan huoneessa, olkaa hyvä. Um, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat kollegat ja hyvät naiset ja herrat. Olen imarreltu ja tämä on minulle kunnia saada puhua teille täällä tänään. En tule viipymään monissa aiheissa, pyrin parhaani mukaan – puhumaan sen mukaan, mitä lähetin paperilla, ja suosittelen teitä lukemaan tämän asiakirjan, jonka lähetin, erityisesti ne teitä, teistä, jotka kärsitte unettomuudesta. Lisäksi haluaisin kiittää herra Harttia siitä, että hän viittasi Kordovan tapaukseen. Näin ollen minun ei tarvitse siitä puhua, paitsi tarkentaisin vain, että minun lähtenin mukaan. tämä ei ollut kyse puuhevosesta, vaan kolmipyörästä. Ja te, jolla on pieni lapsia, tiedätte, että tämä on suuri ero. Pari asiaa, joita haluaisin korostaa ja josta haluaisin puhua erityisesti, ovat nämä vastuuvapaussäännökset, eli ilmaisun vapaus, puheenvapaus ja sitten salakuuntelu Italian järjestelmissä. Pyrin tekemään tänään niin pikaisesti kuin mahdollista, jotta voimme sitten keskustella tästä esityksen jälkeen. Vastuuvapaus totta kai saakaan kysymyksen, mitä on parlamentin parlamentaarinen tehtävä tai toimi, sillä kuulimme jo aikaisemmilta puhujilta tänä iltapäivänä, että tämä laajempi tai mitä laajempana pidetään näitä, tätä edustajantointa, niin sitä laajempi ja kattavampi tämä koskemattomuuskin on, riippuen tulkinnasta, mutta mitä laajempana tämä eh, immuniteetti nähdään, niin sitä korkeampi todennäköisyys on rikkoa artiklaa 6 Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Tästähän olemme kuulleet jo lähes kaikilta esiintyjiltä ennen minua. Minun vastaukseni tähän ja minun kokemukseni osoittavat, että tähän liittyy eri näkökulmia. Todennäköisesti pitäisi vaihtaa lähestymistapaa ja pitäisi pyrkiä näkemään, miten nämä asiat pitäisi ratkaista tuomioistuimissa, sillä suurin syy siihen, miksi tämä on todellinen maanvaiva parlamentin jäsenille, sekä täällä Brysselissä että kansalliselle parlamentille ympäri Eurooppaa, niin kun on tällaisia eri oikeusjuttuja tai riita, riitaisia kanteita tai mitä tahansa, jotka liittyvät ensin lehdistötiedotteisiin, niin tarvitaan asianajaja, joka puolustaa tuomioistuimessa, joten toinen ratkaisu minusta olisi se, että otettaisiin käyttöön säännöt, joiden myötä holtittomat syytökset ja muut kanteet pitäisi kieltää suoralla kädeltä, sillä todellinen ongelma on, että no, on paljon kritiikkiä ja paljon lausuntoja, joita estetään. Ja sitten edustajia haastaan oikeuteen, mutta minusta ratkaisu ei ole antaa enemmän päätäntävaltaa parlamenteille panna täytäntöön tai soveltaa koskemattomuutta kaikkiin tapauksiin, sillä yleensä poliittinen elin päättää noista asioista, mutta ratkaisun on pikemminkin ottaa käyttöön säännöt, joiden mykään tällaiset perustettomat kanteet katoaisivat ja kiellettäisiin. Tämä on siis minun kantani. Muuten sitten aina tulee perusteettomia ja vähäisiä oikeusjuttuja, joita yritetään nostaa edustajia vastaan silloinkin, kun he ovat vain esittäneet kantansa ja antaneet lausuntoja. Erityisesti Italian parlamentissa totta kai kuitenkin usein joskus on sellaisia tapauksia, että edustaja itse asiassa on loukannut voimakkaastikin kolmatta osapuolta. No, tuo se kirja, jonka lähetin teille, se osoittaa muutaman tapauksen eräs tapaus, joka voitaisiin mainita, on edustaja, joka haki yliopiston virkaa ja hänen hakemuksensa hylättiin, sillä komitea, joka sen arvioi, ei ollut sitä mieltä, että hän oli pätevä tuohon virkaan yliopistossa, niinpä tämä edustaja meni televisioon lähetykseen ja sanoi, miten, miten huono tuo komitea oli ja sen puheenjohtaja. Tämä oli hänen yksityisasiansa, jota oli käytetty sitten tekosyynä vain tuohon herjaukseen – ja itse asiassa tämä kamaradiputaatio oli myöntänyt koskemattomuuden tuolle edustajalle ja perustuslakituomioistuin sitten lyttäsi tuo päätöksen. Tämä siis, mitä tulee vastuuvapauteen, niin sanottuun puheenvapauteen. Se on mainittu artiklassa 68 Italian perustuslaissa, joka vastaa Bill of Rightsin artiklaa 9 siis USAn perustuslain 10 ensimmäistä lisäystä, joka, jonka perustana on britannialainen lainsäädäntö. Toinenkin kommentti, joka sitten usein Italian parlamenttiin liittyy, liittyy salakuunteluun. Tämä salakuuntelulauseke vuodesta 1993 lähtien syyttäjän virasto ei tarvitse luvallista tai lupaa senaatilta aloittaa tutkinta parlamentin jäsentä vastaan. Kuitenkin on tiettyjä segmenttejä, tiettyjä erikseen mainittuja menettelyitä, jotka liittyvät tuohon tutkintaan, jotka vaativat lupaa ja suostumusta näihin kuuluu esimerkiksi salakuuntelu juurikin. Useimmat akateemikot ja professorit, jotka ovat tutkineet tätä asiaa, ovat pitäneet tätä hyvin outona. Salakuuntelu ovat tutkintatoimia ja tutkintavälineitä, jotka pitää pitää salassa siltä henkilöltä, johon tätä toimintaa koristetaan, sillä muutenhan hän vaihtaisi puhelinta tai ei puhuisi enää puhelimeen. Joten on selvää, että tuo lauseke käytännössä tarkoittaa sitä, että ei saa salakuunnella edustajana puhelinta tai että ei voi asettaa mikrofonia hänen autonsa talonsa, mikä on itse asiassa järkevää. Ongelmana on kuitenkin, että tämän seurauksena vuosien saatossa. Toinen asia, joka tähän liittyy, on tullut esille, nimittäin niin sanottu epäsuora salakuuntelu. Ongelmia esiintyy, no maalaisjärjen mukaankin, ongelmia isä, ilmantuu siitä, että keskustelut kahden ihmisen välillä, no siihen kuuluu kaksi ihmistä. Tämähän on itsestään selvää. Joten koskaan ei, ikinä ei ole niin, että salakuunnella vain yhtä ihmistä, vaan kahta. Sillä salakuunnellaan henkilöä ja henkilöä, jonka kanssa hän puhuu tai jota hän kuuntelee. Eli tässä pointtina on, että mitä jos salakuuntelu koristetaan toiseen henkilöön ja toisen henkilön puhelin tai toisen henkilön auto on sitten se, josta tämä keskustelu saadaan nauhoitettua. No tässä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että no, jos, kun tulkitaan tätä Italian perustuslakia, niin ensimmäinen vaihtoehto sen myötä on, että oli miten oli, suojellaan tässä sitten sitten edustajan keskustelua, tai suojellaanko tässä keskustelua hinnalla hyvänsä. Eli jos toinen henkilö pannaan syytteeseen ja kerätään näyttöä toisesta henkilöstä, niin keskustelu, johon edustaja osallistuu, sitä ei voida käyttää näyttönä. Toinen ääripää, toinen vaihtoehto näissä tulkinnoissa on seuraava – ei, koska koskemattomuus pätee vain ed- tähän parlamentin jäseneen, ja kuten me kuulleet, koskemattomuus myönnetään edustajalle, ja ne myönnetään kaikille edustajille, niin tämä ei voi hyödyttää kolmatta osapuolta vain siksi, että hän sattuu puhumaan parlamentin jäsenen kanssa. Eli Italian käytäntö näissä asioissa on jumissa. Eli joskus pääpaino annetaan sille, että keskustelu oli parlamentin jäsenen ja kolmannen osapuolen välillä, mutta joidenkin mielestä tämä estää sen, että tuomioistuin voisi ottaa huomioon sen näyttönä. Ja on toisaalta päätöksiä, joissa sanotaan, että Loppujen lopuksi ei voida sallia sitä, että koskemattomuussäännöt hyödyttävät, hyödyttävät henkilöä, joka ei ole parlamentin jäsen ja joihin ei pitäisi sove, soveltaa näitä etuoikeuksia. Kiitoksia kovasti. Uh, grazie, signore Cerase. Kiitoksia, herra Gerase. No niin, nyt olemme päässeet toisen osion loppuun. Olemme kuulleet kaikkia asiantuntijoita ja hieman aikaa on vielä jäljellä. Voimme keskustella kaikesta tästä. Tai kysymyksiä voidaan myös esittää totta kai. No niin, nyt saimme kolmen valtion tilanteesta ja on saanut lisätietoa Saksan, Puolan ja Italian tilanteesta. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Todellakin. Saamme nämä kaksi esimerkkiä, mutta salakuuntelu, tämäkin on hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Olkaa hyvä siellä puheenvuoropyyntö. Um, Robert Bray, head of unit. Robert Bray, oikeudellisten asioiden valiokunnan yksikön johtaja. Minulla on kaksi kysymystä tämän valiokunnan varapuheenjohtajan puolesta. Hän ei päässyt paikalle, koska hän on toinen kokous samaan aikaan. Aivan aluksi hän tiedustelee, pitäisikö hän vai eikö pitäisi pohtia sitä, että parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämismenettely aloitettaisiin tapauksessa, kun parlamentin jäsen on sitä mieltä, että hän suostuisi koskemattomuutensa pidättämiseen, erityisesti pienissä tapauksissa, kuten liikennerikkomusten kohdalla. Ja toinen kysymys on se, kuinka parlamentin jäsentä pitäisi kohdella, jos hän on nyt Euroopan parlamentin jäsen ja häntä syytetään rikoksesta, joka on tapahtunut ennen parlamentin jäsenyyttä, eikä hän voi vedota siihen tosiasiaan, että hän olisi ollut kansallisen parlamentin jäsen ennen tätä Euroopan parlamentin jäsenyyttä. Kiitoksia. Kiitos Robert. Kuka haluaa vastata tähän kysymykseen? Siellä, olkaa hyvä. Um, again, uh... Niin, jälleen kerran olin aika yllättynyt siitä, että liikennerikkomukset ovat näin tärkeitä. Ja tätä ei ehkä pidettäisi, jos raportoisin takaisin tästä, niin mukavana edustajamme mielestä, joka on juuri luopunut tehtävistä, No Ongelma, johon viittasin aikaisemmin, on se, että koskemattomuus ei ole jäsenelle kuuluva, vaan kukkuu edustajahuoneelle, joten oman kokemukseni pohjalta en tukisi tätä yksipuolista koskemattomuuden pidättämistä tai siitä luopumista yksipuolisesti. Italiassa jälleen sanoisin, että liikennesakot eivät ole rikoksia. Me emme saa siis Italian parlamentissa yleiskäsitystä siitä, miten kurenalaisesti parlamentin jäsenet ajavat. Toinen kysymys liittyy tapahtumiin, käsittääkseni tapahtumiin ennen vaaleja, ennen vaaleja periaatteessa, ennen kuin henkilö on valittu tai hänestä on tullut vahvistettu Euroopan parlamentin jäsen. En usko, että nyky perustuslaillisissa puitteissa Italiassa, Saksassa tai Puolassa, jos oikein olen ymmärtänyt. En usko siis, että olisi mahdollista tässä jotenkin viitata koskemattomuuteen. Ainakin jos puhutaan tästä ilmaisun puheenvapauteen liittyvästä asiasta, ei voida olla suojattuna, jos ei määritelmän mukaan ole siis hoitanut juuri tätä kansanedustajan tointa. Kuitenkin, jos on menettelysäännöt, joiden mukaan hyväksyntä on annettava rikosoikeudellisille menettelyille, niin no ei Italiassa tietenkään, mutta luultavasti sellaisissa maissa, joissa tällainen sääntö on edelleen olemassa, että tarvitaan hyväksyntä rikosoikeudellisille menettelyille, niin olisi tietenkin turvassa siksi, että rajattuna, koska tämä on menettelytapoihin liittyvä sääntö, joka pätee riippumatta siitä, koska faktat toteutuivat, jotka liittyvät tämän asian, josta henkilö syytetään. Kiitos. Haluaako joku muu vielä lisätä tähän keskusteluun? Siellä, olkaa hyvä. Bitte. Sterman, olkaa hyvä. Ja, ich kann mich den aus... Niin. Olisin Italian kollegan kanssa aivan samaa mieltä. Minäkin olen sitä mieltä, että kyse on parlamentin eri oikeudesta, eikä kansan edustajan, parlamentin jäsenen, joten ei olisi järkevää antaa yksittäiselle jäsenelle mahdollisuutta luopua koskemattomuudesta. Tässä olisi toinenkin ongelma. Häntä voitaisiin ehkä painostaa julkisen mielipiteen puolelta, jos hän itse voisi luopua koskemattomuudesta. Tämä olisi tärkeä tekijä. Ja sitten toinen kysymys, jos oikein ymmärsin sen, Kalikas ja ymmärtää tämän savoin. Eli mitä jos joku on syyllistynyt rikokseen ennen parlamentin jäsenyyttään, oli kyse sitten Euroopan parlamentin takaisin parlamentin jäsenyydestä. Saksan kannan mukaan koskemattomuus koskee menettelyä edustajakauden aikana. Muuten koskemattomuus siis koskee ainoastaan sellaista, mikä koskee yksittäistä jäsentä, vaikka – kyse olisi 10-15 vuotta sitten tapahtuneista. Tämä on järkevää ajatellen, että koskemattomuus suojelee siis itse parlamenttia, sen toimintakykyä. Tässä on siis kyse siitä, että se koskee parlamentin jäsentä – mutta tämä ei koske siis tätä ilmaisun vapauteen liittyvää seikkaa, jolloin tämä pitää tapahtua silloin, kun on jo parlamentin jäsen. Yes. Kiitos sitten seuraava puhuja. Niin, mitä tuli tähän ensimmäiseen kysymykseen, eli mahdollisuus luopua parlamentaarisesta koskemattomuudesta. Olisi ehkä mielenkiintoista tarkastella brittiläistä tilannetta. Sieltä tämä on kokeiltu siitä ei ole pitkän aikaa, kun tähän herjausartiklaan on lisätty säännössä. Sen mukaan parlamentin jäsenet saivat yksipuolisesti luopua parlamentaarisista etuoikeuksistaan. Näin ollen sallittiin parlamentaariset toimet. Se liittyy muun muassa asiakirjojen laatimiseen, jota voitaisiin käyttää näyttönä herjauskanteissa jäseniä vastaan, edustajia vastaan, sillä usein oli tilanteita, joissa parlamentin olisivat halunneet käyttää tällaista tietoa omaksi puolustuksekseen. Tätä on kritisoitu voimakkaasti, tätä artiklan 13 käyttöönottoa. Yksi suurimmista, no kaksi tärkeää ongelmaa, yksin Austerman mainitsi, tämä mahdollisuus, joka liittyy siihen, että edustaja näin ollen altistuisi kiristykselle tai niin sanotun julkisen mielipiteen kiristykselle, eli tätä voitaisiin pitää häntä vastaan, jos hän ei päätä luopua parlamentaarista koskemattomuudesta. Toinen ongelma liittyy siihen, että jos on parlamentaarisia menettelyitä, ennustaan yksilöllisen edustajan lausunnot keskusteluissa tai valiokunnissa – tai jos hän kirjoittaa kirjeen. Mutta jos pitää ajatella näitä menettelyitä kokonaisuudessaan, niin tämä on kaikki hyvin ongelmista, sillä jos kanne liittyy useampaan kuin yhteen edustajaan, tai tieto liittyy useampaan kuin yhteen edustajaan, niin siinä tapauksessa sitä voitaisiin käyttää tuomioistuimessa, jos vain yksi edustaja on luopunut tästä oikeudestaan, paitsi jos toiset ovat päättäneet pitää tämän privilegion, niin sitten onkin ongelmallisempi tilanne. Tämä saattaa olla aikaan paljon ongelmia. Tämän lisäksi on väite siitä, että parlamentaarinen koskemattomuus on koko parlamentin erityisoikeus, eikä kyseessä ole koskaan. Tiedäkseni missään järjestelmässä ei ole niin, että kyseessä on etuoikeus, joka pätee yksittäiseen jäseneen pelkästään. Siinä kaikki. Kiitoksia. Um, excuse me, Mr. Chairman, if I ask for the floor. Anteeksi puheenjohtaja, pidän nyt uudelleen puheenvuoroa. Ähm, tässä herra Haat käsitteli hyvin tärkeää asiaa. Tietyissä maissa ja tietyissä perustuslaissa – koskemattomuus ei koske vain tätä vastuuvapautta, mutta se koskee myöskin todistusulottuvuutta. Bill of Rightin artikla 9 toteaa, että yhtäkään jäsentä ei saa kuulustella. Jos nyt sallitte, todennäköisesti minun brittiläinen järjestelmän kuvaukseni, minun varmaankin korjataan, jos olen väärässä, mutta Briteissä ja Yhdysvalloissa tämä sana question, kuulustella, on tulkittu myös niin, että se koskettaa myöskin etuoikeutta mutta todisteiden osalta oikeudessa. Siis parlamentaarisia puheenvuoroja ja lausuntoja ei saa käyttää todisteina oikeus, oikeudessa, olipa tapaus oikeudessa mikä tahansa. Ja itse asiassa on olemassa kuuluisa äh, edustaja Johnson ja Louisianasta koskeva tapaus muutama vuosi sitten äh, kongressissa hänen toimistonsa tutkittiin, FBI teki sinne etsinnän ja sieltä takavarot koitiin hänen asiakirjojaan ja hänen lainsäädännöllistä työtään. Ja korkein oikeus, no itse asiassa ei korkein oikeus, vaan piirikunnan oikeus totesi, että nämä todisteet eivät olleet sellaiset, että niitä voitaisiin käyttää oikeudessa. Lopulta Tämä jäsen tuomittiin korruptiosta. Kaikki syytteet äh, häntä vastaan vahvistettiin, mutta muihin todisteihin perustuen. Ja tuolloin piirikunnan oikeus totesi, että näitä todisteita ei voitu käyttää, ja äh, korkein oikeus ei halunnut käsitellä tapautta, ja se tarkoittaa sitä, että alemman oikeusistuimen päätös on voimassa. Enemmän vain tarkoittaa sitä, että tuossa oikeusjärjestelmässä tähän artiklaan kuuluu myöskin todisteita koskeva ulottuvuus, eikä vain henkilökohtainen ulottuvuus. bardzo proszę. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. very much. I would like to... Kiitos. Muutama kommentti, joka liittyy noihin kahteen kysymykseen. Ensimmäinen se, että avataanko vai eikö avata koskemattomuus toimet ja säännöt. No, kuten mainitsin jo aikaisemmin, sanoisin, että Puolassa kansanedustaja voi luopua erilaisista koskemattomuudestaan ja Puolan, puolaiset asianajajat ovat kritisoineet voimakkaasti tätä ratkaisua ja sanoneet, että se heikentää koskemattomuutta ja kansanedustaja voidaan pakottaa luopumaan tuosta erityisoikeudesta. Ja niin tämä on teoria, mutta käytännössä tämä ratkaisu on osoittautunut melko hyödylliseksi. Ja sanoisin, että 99 prosentissa tapauksissa kansanedustajat käyttävät sitä, he luopuvat siitä, jos kyse on vähäisestä tapauksesta. Ja viittaisin taas näihin liikennerikkomuksiin, noin 105 liikennetapausta on ollut tänä toimikautena ja vain yhdessä tapauksessa kansanedustaja ei luopunut koskemattomuudesta, joten huomataan, että useimmissa pienissä jutuissa kansanedustajat itse haluavat, että tuomioistuin päättää näistä tapauksista. Ja ymmärtääkseni tämä toinen kysymys viittaa Euroopan parlamentin edustajan koskemattomuudesta toimista, joita hän on tehnyt ennen vaaleja. Eli jos sovelletaan Puolan lainsäädäntöä tällaisen tilanteeseen, niin toiminnan päivämäärä on toissijainen. Mikä on tärkeää, on mitä valtio teki, miten se reagoi tähän toimintaan. Jos tällainen henkilö, jos häntä syytetään muodollisesti ennen vaalipäivää, niin sitten sovelletaan noudatettaisiin artiklaa 105 Puolan perustuslain osalta ja menettelyt jatkuisivat paitsi jos parlamentti puolustaisi tuota koskemattomuutta, mutta siis jos valtio reagoisi hitaasti tuollaiseen menettelyyn, niin sitten tai siis jos kyse olisi yleisestä tapauksesta, niin silloin, eikä henkilö vastaa, niin sitten muodolliset syytökset meppiä vastaan vaalin jälkeen. Olisivat sellaiset, että koskemattomuutta sovellettaisiin. Kiitoksia kovasti. Bardzo dziękuję. Kiitos kovasti. Giuseppe, olkaa hyvä. Volevo soltanto fare una cosa, siccome abbiamo auspicato. Niin yksi asia vielä. Niin, mehän täällä sinuttelemme toisiamme. Me olemme puhunut, puhunut siitä, että Euroopassa on erityinen koskemattomuus parlamentin jäsenille. Historiallisista syistä on olemassa koskemattomuus ja näkisin, että parlamentin koskemattomuus on mahdollisuus, joka antaa, joka samalla mahdollistaa sen, että yksittäinen jäsen luopuu koskemattomuudesta. Mutta sinähän tiedät, että minä tavallaan ajattelisin tässä parlamentaarikkojen erityisoikeuksia ja vapauksia – Nämä ovat tavallaan osa välineitä, jotka kuuluvat koko kokonaisuuteen tärkeinä osatekijöinä. Joten minä toivoisin, että tällä kaudella vielä tässä lähdetään toimiin, jotta aikaisemmat keskustelut, joita olemme käyneet, otetaan uudestaan esiin, jotta todella saataisiin jotain tuloksia – aikaiseksi. Meillähän on jo yhtenäinen valuutta, euro. Me olemme ymmärtäneet historiallisesti, mitä se tarkoittaa, että me elämme nyt Euroopan unionissa. Uskoakseni Euroopan oikeuden tulisi olla myöskin ikään kuin yhtenäinen valuutta, ja se olisi eduksi poliittiselle Euroopalle. Kiitos, kiitos. No niin, tämähän oli lähes jo tiivistelmä siitä, mitä täällä on sanottu. Haluaisin nyt kiittää teitä, sillä olisin sanonut kutakuinkin saman. Eli olemme kyllä samalla aallon. Autopituudella on vieläkin ongelma, joita kohtaamme tässä valiokunnassamme, kun puhutaan koskemattomuudesta. Useinhan on nimittäin niin, että vaalit vaaliensa perään Ajattelut sen, että tulee uusia jäseniä tänne valiokuntaan, joten jatkuvuutta työssämme ei ole. Ja joka kerta aloitamme lähtöruudusta. Pitää selittää, mikä on koskemattomuus ja mitä, mitä pitää tehdä eri tapauksissa, joten olen hyvin kiitollinen sihteeristölle aina, joka on valmistellut eräänlaisen ohjeistuksen Euroopan parlamentin jäsenille, jotta he tietäisivät, mikä tässä on asiayhteys, sillä tämä on hyvin monimutkainen kysymys, mutta erittäin tärkeä, jotta voidaan suojella parlamentin integriteettiä. Tämä on myös tärkeää siksi, että kunnioitettaisiin jokaisen jäsenen toimintaa. Kiitoksia. Kiitos kaikille asiantuntijoille heidän hyvin mielenkiintoisista esityksistään. Kiitos, että tulitte tänne saakka osallistuksenne tähän työpajaan. Kiitos myös politiikkayksiköille, jotka käsittävät näitä kysymyksiä täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos, että autoitte meitä järjestämään tämän työpajan tänään. No, lopuksi sanoisin vielä, että pyrimme tekemään kaikkemme, jotta voitaisiin käyttää asiantuntijuuttanne ja neuvojanne parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuudessa. Nämä tiedot, tämä kokemus, ne pitää käyttää hyväksi, jotta voimme mennä pidemmälle, jotta voimme toimia älykkäällä tavalla jatkossa. Kiitos. Thank you. That was interesting. Right.